Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Er er ich möchte die Sitzung eröffnen. Gibt es... Aloitamme kokouksen. Onko esityslistaan jotain huomautettavaa? Jos ei ole, niin ei taaskaan ole mitään sanottavaa. Onko pöytäkirjoihin jotain huomautettavaa? Kysyn vain niiltä, jotka ovat ne lukeneet. No niin, eli sitten tätä kysymystä ei tarvitse käsitellä. Sitten rahoitusvälineet. Afetissa Tätä käsitellään ensi viikolla ja kehitysyhteistyövaliokunnassa tämä saatiin päätökseen maanantai-iltana. Koreper on hyväksynyt sopimuksen No tulos nyt on vähän mitä sattuu. tarkoituksena on nyt tätä panna täysimittaisia delegoituja säädöksiä. Ja nyt täytyy nähdä, että monilla aloilla on koalitio kansallisen byrokratian ja komission byrokratian välillä. Ja joissain kohdissa komission sen Fyyle Täytyy, hänen täytyy poliittisesti miettiä, mikä on mahdollista, mutta tämä on yleinen ongelma, millä tavalla Koreper tekee työtä. Ja sitten suurlähettiläät, no tiedän millainen mandaatti heillä on. Tämä rakenne on kestämätön, kun ajatellaan neuvoston puheenjohtajan tilannetta. He joutuvat hyväksymään tämän tilanteen, koska Koreper tekee työtä ja keskustelee sillä tavalla, että tämä on aika huono tavanomaisen lainsäädäntöjärjestyksen kannalta. Mutta täytyy sanoa, että tällä tasolla on saatu jotain aikaan, jotka liittyvät mietintöihin, joista kollegat ovat neuvotteleen. Eli jotain edistystä on tapahtunut. Ja pyytäisin, että esittelijät ovat kärsivällisiä ja haluaisin kiittää heitä tästä työstä. Tärkeä asia on, että nyt kiertoteitse meillä on nyt tarkastelulauseke mukana – se voidaan avata vielä kolmen ja puolen vuoden kuluttua ja voimme sanoa, että pääargumenttinne, eli kaikkea ei ole lyöty lukkoon seitsemäksi vuodeksi, eli seuraava parlamentti ei silloin voisi sanoa tähän asiaan mitään. Ja se ei tietenkään diplomatian kannalta ole hyvä. Eikä demokratiassa voi näin toimia. mutta tämä ei koske vain eurooppalaista tai kansallista tasoa. EU-tasolla on aina katsottu, että ulkopolitiikka olisi helpompaa, jos parlamentit eivät häiritsisi. Tämä on tärkeä kohta. Myöskin saimme läpi sen, että palautusjärjestelmä on voimassa se on nyt tärkeä askel eteenpäin. Ja olemme päässeet eteenpäin monilla aloilla. Meillähän on näitä alakohtaisia ja maantieteellisiä kysymyksiä. Ja minun mielestäni, no mitä nyt sanoisin, me olemme tässä mukana. Ja meillä on näitä korjaavia delegoituja säädöksiä en tiedä, keksittiinkö tämä käsite neuvotteluissa nyt. Eli myöskin delegoitusäädöksen alapuolella Euroopan parlamentilla on mahdollisuuksia olla näissä asioissa mukana. Esittelijä voisi nyt kommentoida lyhyesti tätä tilannetta. Eli esimerkiksi kukaan tästä naapuruusvälineestä. Pari minuuttia. Eli älkää nyt liiallisella asiantuntemuksella häiritkö tätä äänestystä. Mr. President. Kiitos paljon puheenjohtaja avaimena neuvotteluun tässä äh, nauruusvälineessä on enemmän tukea siten, että tässä yksinkertaistetaan melko paljon. Tässä puhuttiin paljon mekanismin toiminnasta ja neuvoteltiin pitkään. Ja sitten me saimme sovittua nämä kaksi pääosaa, eli tässä on mm, näitä perustavia muutoksia 20 prosenttia. Sitten toiseksi me ehdottamme lisärahoitusta ainoastaan niille valtioille, jotka ovat saavuttaneet demokratian rakennuksessa ja uudistuksissa, jotka vievät tätä tavoitetta kohti. Tässä on erillinen sateenvarjo-ohjelma, jossa on 10 prosenttia, joka koskee 10 prosenttia ENI-budjetista. Tässä on tavoitteena, että rakennetaan syvällä, syvällä tavalla demokratiaa ja saadaan aikaan oikeita muutoksia. Lisäksi otamme mukaan tähän liittyvät parlamentin päätösasmat ja neuvoston päätöslausumat tätä neuvosto vastusti, mutta lopulta saimme vietyä läpi viestimme. Me äh, lisäksi äh, EUn rahoituksen äh, seuraaminen koskien järjestäjätä kansalaisyhteiskuntaa olemme ehdottaneet ja mitä tulee parlamentaariseen tarkastuksiin, niin olemme delegoidun säädöksen läpi saaneet liitteen, jossa kiinnitetään huomiota tukiin ja prosentteihin liittyen prosenttityyppiin. Tätä voidaan 2018 tarkastuksen kautta vielä muokata siten, että tulevalla parlamentilla on mahdollisuus katsoa ja niin painopistealueita. Kaiken kaikkiaan tässä saavutettiin vähemmän kuin mitä olimme kaavailleet neuvottelujen alussa, varsinkin mitä tulee delegoitun säädökseen, mutta mielestäni saavutettu on itsessään hyvä saavutus. Kiitos puheenjohtaja. Lopez Isturis, right? Lopez Isturis, ole hyvä. Äh, Kiitoksia paljon. Ainoastaan meidän täytyy nyt tässä tapauksessa tarkastella välinettä ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja neuvostoa. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, haluaisin kiittää teitä kärsivällisyydestä. Ryhmäni on auttanut minua tässä vaikeassa tehtävässä ja se on ollut vielä kärsivällisempi kuin muut tahot. Lissabonin sopimuksen myötä meillä on tämä uusi väline ja nyt voimme ryhtyä uuteen vaiheeseen EUn ulko- ulkoisessa toiminnassa. Ja meillä on nyt vihdoinkin uudet rahoitusnäkymät ja meidän täytyy liittää tähän uuteen vaiheeseen väline, joka erityisesti liittyy EUn toimintaan yhä monimutkaisemmassa ja muuttuvammassa maailmassa. Tämä väline tähtää siihen, että voidaan antaa EUn rahoitustukea suhteissamme strategisiin kumppaneihin ja voimme myöskin tukea politiikkaa, jonka tarkoituksena on puuttua globaaleihin haasteisiin ja uhkiin. Maailma on yhä monimutkaisempi ja Euroopan pitää olla kilpailukykyisempi ja näin ollen katsoin ja näin on tehty. Meidän pitää tällä välineellä myöskin tukea sitä, että laajennetaan Eurooppa 2020 näkymiä. Ja otan esille vielä sen, että tällä välineellä tuetaan viittä päätavoitetta tässä strategiassa. Tämä kaikki tiedätte, että ne ovat tässä järjestyksessä työllisyys, innovaatio, koulutus, sosiaalinen osallistuvuus ja kestävä kehitys. Näin ollen parempi pääsy kansainvälisille markkinoille, tehokas resurssien käyttö, kestävä talous, innovaatio, kilpailukyky, liikkuvuus, sosiaalitaloudellinen tuki ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja meidän täytyy myöskin tukea julkista diplomatiaa, koulutusta, yhteistyötä akateemisella tasolla. Ne ovat myöskin tärkeitä aiheita. Ja tärkeää myöskin ulkoisissa suhteissa on se, että edistetään kauppapolitiikkaa EU:ssa ja globaalisti. Ja meidän täytyy kauppakumppanien kanssa toimia haasteiden osalta. Se on tärkeä osa tätä välinettä. Ja Andri Kiene Intevaliokunnassa on laatinut kohtia, jotka erityisesti liittyvät kansainväliseen kauppaan. Ja olen hyvin kiitollinen Andri Kienelle, koska hän on kovasti tehnyt työtä tässä kohdassa. Ensi tammikuussa alkavat uudet rahoitusnäkymät ja kuten sanoin, meillä on nyt EUn ulkoista toimintaa Lissabonin sopimuksen pohjalta ja meidän on enemmän oltava mukana Euroopan parlamenttina, lainsäätäjänä ja poliittisena valvojana näiden politiikkojen osalta. Tässä välineessä meillä on tavoitetta ja meillä on liite, johon liittyy delegoituja säädöksiä ja lainsäädännöllinen toiminta ja parlamentin valvonta tämän välineen puitteissa. Ja myöskin meidän pitää olla enemmän mukana ohjelmoinnissa, ja tämä korostaa ulkoisten suhteiden merkitystä, ja pyydämme, että tuette tätä välinettä, josta olemme neuvottaneet ulkosuhdeväline, jonka kautta voimme heijastella EUn arvoja ja periaatteita tällä hetkellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että saan vielä tilaisuuden puhua ennen äänestystä ihmisoikeusvälineestä ja sen osalta käydyistä neuvotteluista. Kyse pelkästään ihmisoikeusvälineestä, vaan myöskin välineestä, jolla tuetaan demokratiaa ihmisoikeuksien ohella. Tämä on yksi niitä Euroopan ulkopolitiikan alueita, jossa on onnistuttu hyvin. Siksi Unin kannalta kyse on tärkeästä välineestä. Tämä täydentää näitä muita välineitä, näin tämä on nähtävä. Demokratian ihmisoikeuksien edistäminen täytyy saada valtavirtaistettua kaikkiin ulkoisiin välineisiin, sillä missä se ei ole mahdollista. Maantieteellisten välineiden kohdalla ihmisoikeus välinettä täytyy aina käyttää muiden välineiden kanssa rintarinnan. Tässä politiikassa on onnistuttu, tästä on näyttää. Tarkoituksena ei ole nyt merkittävällä tavalla muuttaa välinettä, vaan pikemminkin pyritään keskittymään niihin haasteisiin, jotka ovat nyt uusia, esimerkiksi arabikevään myötä. Lisäksi halutaan keskustella niitä keskusteluita, joita on käyty ihmisoikeuksien osalta vuodesta 2006 eteenpäin. Tilanne on kehittynyt tuon jälkeen, koska 2006 vuodelta on peräisin tämä aiempi väline. Tietystikin tapahtunut kehitys täytyy ottaa huominen myöskin tarkastella täytäntöönpano suuntaviivoja ja myöskin institutionaalisikin muutoksia on tapahtunut erityisestikin, kun Euroopan parlamentin rooli on vahvistunut. Tämä kaikki täytyy ottaa huomioon tässä välineessä. Tämän ja muidenkin välineiden yhteydessä on tärkeää tehdä tämä välitarkastus sellaisella tavalla, että seuraava parlamentti voi vielä vaikuttaa strategisten kysymysten muotoilun tässä välineessä. En nyt halua liian pitkään käsitellä yksityiskohtia, koska meillä on hyvin monia äänestyksiä vielä edessä. Me niin toteaisin vain, että neuvotteluissa sekä neuvoston että komission kanssa tarkastelimme sisältöä, tasapainoa, tasa-arvoa, seksuaalivähennystöjen asemaa, ihmisoikeus, aktivistien vaikeaa asemaa ja niin poispäin. Hyvin nopeasti pääsimme sopuun näistä kysymyksistä neuvottelujen yhteydessä. Ja myöskin sosiaaliset oikeudet, oikeus kunnolliseen kohtuulliseen elämään, työnormit, yritysten yhteiskunta, vastuu ja muuta tämän tyyppiset seikat, jotka liittyvät eurooppalaisen perusoikeuskirjaan, kuten esimerkiksi oikeus harjoittaa elinkeinoaan, on saatu myön niin ikään mukaan tähän välineeseen. Delegoiduista säännöksistä toteasin, että liitteessä on tämän demokratia- ihmisoikeusvälinen viisi suurta tavoitetta vuonna 2008 välitarkastusyhtydessä nämä sekä mukaan. Rahoituksesta ei päästy vielä sopimukseen eri tavoitteiden osalta sen osalta, kuinka paljon kullekin tavoitteelle pistetään painoarvoa, mutta epävirallisesti on kerrottu, että kun on kyse vaalitarkkailusta ja myöskin tästä välineestä, vaalitarkkailua ei pidetä enää sellaisena osuutena, jolle annettaisiin 25 prosenttia tästä kokonaisbudjetista. Tämä tilanne on muuttunut epävirallisesti vuosien ajan näin on tehty. Nyt tästä on tehty virallinen päätös tästä 25 prosentista. Ja kun tarkastellaan Euroopan unionia ja kaikkia toimielimiä, on tärkeää muistaa, että 1,3 miljardista eurosta on kyse, joka 20 prosenttia on saatu lisää Euroopan unionin ihmisoikeus- ja demokratia työtä varten. Budjetti on kasvettu 20 prosenttia. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia sitten Lohbiller. Thank you. I will speak today on behalf of our... Kiitos. Puhun Reinhard Bytikoferin esittelijän puolesta, joka on tänään sairas. Voin kertoa, että meillä on uusi, uusista välineistä päästy sopuun, joka on väline, jossa pyritään vakautusväline. Siis me pyrimme, olemme onnistuneet vahvistamaan ehkä toimintaa koskien sota ja lisäksi olemme saaneet rahoituksen yli 200 miljoonan euron aiempien kokemusten perusteella sellaisissa tilanteissa, kuin arabikevät esimerkiksi vakaus ja sen puute on johtanut siihen, että emme ole tehneet yhteistyötä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Lisäksi olemme siis sinulle pitäen ottaneet tämän rauhan aspektin mukaan tähän. Tämä heijastaa sitä, että olemme onnistuneet vahvastamaan tämän työkalun soveltamisalan mukaisesti rauhan rakentamista. Tämä väline on suunniteltu siten, että siinä työskennellään hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, mutta myös järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan tekijöiden kanssa. Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on rauhan rakentamisen kumppanuuden mukana tärkeässä roolissa, ja tällä tulee olemaan eri toimintojen suhteen tärkeä, eri toimintojen täytäntöönpanon suhteen tärkeä rooli. Terroristin vastainen toiminta, kyberturvallisuus ja turvallisuusuudistukset ovat tärkeässä roolissa. Siksi olemme luoneet ihmisoikeusvälineen siten, että ähm, ulkosuhdetoiminnat ja komissio joutuu ottaa huomioon nämä tekijät kaikissa toimissa, jotka pannaan täytäntöön tällä alalla. EAS ja komissio lisäksi raportoi komissiolle, äh, parlamentille siitä, kuinka ihmisoikeusmekanismi on pantu täytäntöön. Meillä on ollut, lisäksi on, on pitkät, äh, on selkeät yhteydet parlamentin välillä, kun äh, kaikkia näitä äh, välineen toimintoja pannaan täytäntöön myös kriisihetkillä. Tämä antaa hyvän agenda meille toimia eteenpäin Afetissa ja lisäksi rojaalivaliokunnan toiminnalle. Me haluaisimme kiittää Bytikhoferin puolesta, mutta myös Brandnerin puolesta loistavasta yhteistyöstä varjoesittelijöiden Galtierin, Kielan, Lambsdorffin ja Luisin kanssa. Kiitos. Liborucek. Sitten Liborucek. So it's IPA 2. Kiitoksia, eli IPA kakkosapu. Puolitoista vuotta meillä oli tiiviitä neuvotteluita ja kattava sopimus saatiin aikaan lainsäädäntötekstistä, joka liittyy sitten seuraavien seitsemän vuoden laajentumisiin. Tässä on kyse suuresta summasta, eli yli 11, 11 miljardista eurosta. Ja nyt ensimmäistä kertaa parlamentti oli mukana tässä prosessissa lainsäätäjänä samalla tasolla kuin neuvosto. Kompromissi, joka saatiin aikaan Liettuan puheenjohtajakaudella, on kohtuullinen, realistinen ja se heijastelee tärkeitä poliittisia prioriteetteja Euroopan parlamentissa. Meillä on neljä tai viisi prioriteettia lyhyesti. Ensinnäkin meillä on täsmällisiä tavoitteita, joissa on puitteet laajemmalle laajentumispolitiikalle. Ja sitten sitten parlamentin eri oikeudet on säilytetty ja niitä on myöskin laajennettu. Tämä vahvistaa meidän poliittista rooliamme laajentumisprosessissa. Ja tässä myöskin parlamentilla on enemmän legitimiteettiä tässä koko prosessissa. IPA 2. Tässä tavoitteita pannaan täytäntöön alakohtaisten prioriteettien kautta, joihin liittyy sitten välitarkastus ja delegoituja säädöksiä. Eli jos tapahtuu muutoksia, niin voidaan reagoida. Ja tällä tavalla parlamentti voi ottaa kantaa muutoksiin, kun tilanne muuttuu liittymismaissa tai liittymisprosessissa. Ja poliittisissa puitteissa IPAN osalta – Parlamentin päätöslauselmat on nyt otettava huomioon samalla tavalla kuin komission edistyskertomukset. Ja tästä säädöksestä tulee laillisesti sitova. Ja mielestäni se on merkittävä saavutus parlamentin osalta. parlamentin suorituskannustimet otettiin mukaan asetuksen, eli tällä tavalla maat voivat saada palkkioita, jos ne pärjäävät hyvin liittymistä edeltävän avun panemisessa ja Kööpenhaminan kriteerien noudattamisessa. Ja myöskin asetuksessa on todettu, että indikaattoreita käytetään ja sillä tavalla voidaan mitata maiden suoriutumista ja siitä voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä avunannon osalta. Ja parlamentti pystyi varmistamaan yhteisessä lausunnossa, joka oli liitetty asetukseen, että vähemmistöille myönnettävä rahoitus jatkuu IPA 2 alaisuudessa. Mutta kuten kaikissa kompromisseissa, parlamentin piti myöskin antaa periksi tietyissä asioissa ja hyväksyä neuvoston sanamuoto jota muuten emme olisi tukeneet, ja tässä nyt tarkoitan lähinnä edunsaajia. Mutta joka tapauksessa, kuten sanoin, tällä kompromissilla varmistettiin, että meidän prioriteettimme ovat mukana ja että laajentuminen jatkuu vuoden 2014kin jälkeen. Tämä on hyvä kompromissi, hyvä tulos parlamentin kannalta. Ja haluaisin kiittää kiittää varjoesittelijöitä Jenski, Katsin, Kornisel, Tanok, Meyer, de Meyer. Ja haluaisin myöskin kiittää Christian Wigeniniä. No, hän nyt enää ei ole täällä. Hän hoitaa nyt eri ongelmia, eri asioita Sofiassa, mutta kuitenkin hän oli se esittelijä, joka käynnisti tämän prosessin. Kiitos. Herzlichen Dank. Now wird... Kiitoksia. No sitten Euroopan parlamentin Koreper tekee päätöksen. Jos neuvostosta sanotaan, että Koreper sanoo ei, niin sitten vastaus oli ei. Jos sitten tehdään ehdotuksia, joita minä en e- tuen, niin sitten minä sanon, että minunkin Koreperini sanoi ei. Ja asian sitten sillä hoidettu. Täytyy, sanoa, täytyy katsoa, sanooko nyt Koreper täällä kyllä. Meillä on tietyissä kohdissa vain yksi äänestys. Eli ensinnä niin äänestämme sähköisesti saman tien. Eli yhteiset säännöt ja niin edelleen. Eli äänet puolesta. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 45 äh, puolesta kolme tyhjää ääntä, eli onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Lambsdorffin mietintö demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Abstimmung ist geschlossen. Mit 44 zu 1 zu 4. 44 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut teille ja myöskin edelliselle esittelijälle. Sitten kohta kuusi, liittymistä valmisteleva tukiväline. Row check. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 47 puolta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Onnittelut. Sitten naapuruusvälinen perustaminen. Kukanin mietintö äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 46 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Sitten sitten kumppanuusväline. Antonion mietintö. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 47 puolesta kaksi tyhjää ääntä. Hyväksytty. Ikävä kyllä tässä tuli näin hyvä tulos, mutta onnittelut nyt kuitenkin. Sitten vakautusväline. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 47 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Onnittelut Pytikofferille ja Brandnerille. Nyt sitten jatkamme. Albanian edistymiskertomus. Haluaako Buljanic vielä sanoa jotain ennen äänestystä? Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Lähinnä haluaisin vain ilmaista kiitollisuuteni varjoesittelijöille ja muille parlamentin puolella toimineille mukaan luettuna vanhoille konkareille, jotka auttoivat minua tekemällä erittäin viisaita ehdotuksia sen osalta, kuinka edetä silloin, kun asiat jumettuivat. Olisin kiittää myöskin sihteeristöä heidän näppäryydestään ja siitä työstä, joita he tekivät, erityisestikin siitä, että me pystymme äänestämään tästä päätöslauselmasta tänään. Minä yritin saada AFETin äänestyksen tälle päivälle, ja jotta asia voitaisiin tehdä hyväksyä täysistunnossa ensi viikolla, yritin hoputtaa asiaa yhtäältä siksi, että tämä maa nähdäkseni ansaitsee tämän, ja toisaalta katson, että on asianmukaista parlamentin kannalta hoitaa tämä asia ennen kuin neuvosto lopullisen päätöksen tekee. Olemme saaneet aikaan koko joukon kompromisseja. Uskon, että päätöslauselma menee nyt oikeaan suuntaan ja kaikki tarkistukset, jotka on tehty, vievät asiaa samaan suuntaan, siihen suuntaan, että Albania saisi aseman. Olen kiitollinen tästä kaikesta, vaikkakin esittelijänä olen hylännyt jotakin tarkistuksia, mutta tämä on sitten aivan eri juttu. Toivon todellakin, että täysistunto ensi viikolla hyväksyy tämän tekstin. Ja että neuvosto sitten joulukuun puolivälissä hyväksyy asian. Jälleen kerran kiitos kaikille saamastani avusta. Minulla ei ollut kokemusta näistä asioista, kun ryhdyin tätä tekstiä sorvaamaan mutta uskoakseni me kaikki yhdessä olemme saaneet aikaan melkoisen hyvän tekstin. Kiitos. Agree to that. Kiitos, olen samaa mieltä. Ainakin tästä viimeisestä osasta. Sitten aloitamme äänestyksen. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 34 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kakkonen. Salafranca. Sí, gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni haluaisi ehdottaa pientä lisäystä tähän kompromissiin numero kaksi. Meillä on suullinen tarkistus. Ja kyse on siis suullisesta tarkistuksesta, jonka valiokunnan puheenjohtaja on esittänyt. Hänen pitäisi olla neutraali, mutta esittänyt se nyt EPPn nimissä. Eli pidämme hyvänä opposition hyvää asennetta tässä prosessissa. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Minulla on pieni ongelma tämän kanssa. Minä en vastusta tätä itse sisältöä. On tärkeää Albaniassa ja muissa valtioissa, että hallitus ja oppositio toimivat yhdessä. Se on meidän viestimme ja se pitäisi olla meidän pitkän aikavälin viestimme. millä on ongelmaa tämän prosessin kanssa. Se, että se tässä vaiheessa otetaan suullisena tarkistuksena, se oltaisiin voitu tehdä ihan normaalin prosessin mukaisesti. Ja tästä syystä johtuen ryhmämme tulee tätä vastustamaan. Rutsen, tämä on siis EPPn yhteinen tarkistus Ja olisi normaali, jos olisi viety siis täysistuntoon. Se olisi normaali menettely. About the plenum. Vastustamme tätä nyt ja katsotaan sitten täysistunnossa uudestaan. Salafranca. Eh, señor Puheenjohtaja, mehän tiedämme, että työjärjestys mahdollistaa sen, että neljä valiokunnan jäseltä voi vastustaa suullista tarkistusta. Esity- selitys on hyvin selvä. Tästä eilen puhuttiin ryhmässä ja yksimielisesti päätettiin, että tämä lisäys otetaan mukaan. Se on hyvin kohtuullinen. Ymmärrän kyllä, että Rocek ja varmaan vähintään kolme kollegaa häntä tukee, mutta painen merkille tämän asenteen. Eli kun teidän ryhmän tekee sitten tällaisia kohtuullisia tarkistuksia, niin mekin sitten vastustamme niitä. Meillä aina valiokunnassa on ollut avoin asenne jotta valiokunnassa äänestetään näistä suullisista tarkistuksista, emmekä koskeen ole noudattaneet tätä menettelyä. Herr Rutschek. Rutschek. Mr. Salafranca, I, I don't think that it... No, Salafranca, en usko, että on reilua puhua tällä tavalla. Meidän pitää keskustella asioista myös ryhmämme sisällä. Ymmärtäkää tämä kun sanon, että tässä vaiheessa me vastustamme tätä valiokunnassa, niin tehkäämme yhteistyötä sellaisesta sanamuodossa, jonka voimme yhteisesti esittää täysistunnossa, joka voi mm, tyydyttää niin teitä ja sitten voimme keskustella asiasta ryhmämme sisällä muiden poliittisten ryhmien kanssa. No niin, lopetetaan nyt tämä keskustelu. Se ei ole menettelyn mukaista tällä riittävästi ja se kaatuu. Mutta oli luvattu, että tässä nyt yritän löytää yhteinen ratkaisu täysistuntoon, mutta täytyy sanoa yksi asia, koska minäkin olin mukana tässä Albanian kysymyksessä pitkän aikaa. Hallitusta pyydettiin ottamaan opposition mukaan yhteistyöhön. Vanha hallitus teki rauhallisen siirtymän ja teki sen, mitä on pyydetty. Ja se pitäisi jollain tavalla mainita. Ensimmäistä kertaa, vuosikertaan, oppositio menee parlamenttiin ja osallistuu parlamentin työhön normaalisti. Tämä on ainut asia. Kahtena viime kertana he eivät saaneet ehdokasstatusta ja se pitäisi mainita. Muuten minusta tuntuu, että koko menettely joka kaksi kertaa lykkääntyi. Et siinä vain odotettiin, että tietty puolue saa vallan hallituksessa, ja se olisi täysin väärä vaikutelma. Puhun nyt EPPn jäsenenä enkä valiokunnan puheenjohtajana. Ja sosialistiryhmä on nyt harjoittanut tässä puoluepolitiikkaa eikä yhteistä tavoitetta. Eli nyt täytyy sitten tehdä yhteistyötä, jotta ennen täysistuntoa löydetään ratkaisu. Mr. Chairman, your, your, impression, your impression is wrong. Puheenjohtaja, tämä näkemys on väärä. Kuten sanoin, Albanian, olemme olleet tässä tilanteessa Albanian ja Makedonian kanssa. Me olemme työskennelleet yhdessä ja tulemme työskentelemään edelleen, sillä haluamme valtioiden menestyvän niin hal- vallassa olevien puolueiden kuin oppositiopuolueiden, ja on kyse sitten EPPn tai SDn sisarpuolue, niin kaikkien tulee työskennellä yhdessä, ja minä uskon, että tämä tulisi olla meidän antimme, ja minä vaan puolueen puolesta luvata, että yhteis, ymmärrys löytyy, mutta löydetään täysistuntoa varten ja täysistuntoa varten äänestetään nyt tästä asiasta. Amendment, this or amendment was defeated. Siis tarkistus kaatui ja se on sillä hoidettu. Ei koskaan tästä asiasta ole keskusteltu, eli nyt jatkamme äänestystä. Kompromissi kaksi, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme, äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kom- tarkistus 45 puolesta. Vastaan tyhjää. Varmaan hylätty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta. Tähän liittyy suljen tarkistus puolesta vastaan. siis puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sulojen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 angenommen. 100... Äh, äh, Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä sähköisesti. 122. Äänestys alkaa. hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan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 31. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyh- hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 raukea 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy 49 puolesta yksi tyhjä ääni hyväksytty. Onnittelut esittäjälle hyvästä työstä. Seuraavaksi Katsinin mietintö. Voimmeko aloittaa äänestyksen heti vai? Niin, Katsin, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin alviivata, että että me saimme aikaiseksi laajan yksimielisyyden, puhumme yhteisellä äänellä. 14 tarkistusta hyväksyttiin ilman ongelmaa. En usko, että koskaan aiemmin olemme olleet näin yhtenäisiä, mitä tulee tukeen Serbialle. Ja minä haluaisin muistuttaa teitä muutamasta asiasta. Pääministeri Dasistaci on täällä Brysselissä jälleen kerran tänään. Tämä on 20. kokous hieman yli vuoden aikana. Tämä on historiallinen saavutus. Paikallisvaalit Kosovossa etenivät ilman ongelmia toisella kierroksella ja nyt uudet Serbian, Kosovon ja muut Kosovon pääministeri, kunnanjohtajat, kaupunginjohtajat kokoontuvat yhteen ja meillä oli mielenkiintoinen keskustelu heidän kanssaan täällä. Minä uskon, että kyse ei ole ainoastaan tuesta, vaan tarpeesta viestille, että me todella arvostamme, mitä on saavutettu tähän mennessä, ja siksi haluaisinkin kutsua puhemiestä ja alkavaa äh, tulevaa hallitustanne, että teette kaiken mahdollisen äh, tulevana, äh, tulevana samana vuonna. Kiitos. Hallituksen tekee kaikkensa, kuten teidänkin hallituksenne. Kaikki tekevät parhaansa. eikä ole aina hyvä osoittaa sormella yhtä hallitusta. Se on vähän liian helppoa pilutua yhden hallituksen selän taakse, jotta yhtä hallitusta voidaan sitten syyttää siitä, mitä muut eivät halua tehdä. Se ei ole oikea tapa. No niin, tarkistus ehdotus 10 vedetty pois, eli kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 37 puolesta vastaan... Ai mitä? 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Tarkistus 53. Kaikki muut äänestivät kyllä paitsi EPP. Äänestys päättyy. No nyt EPP olikin oikeassa. EKR ei aikaisemmin äänestänyt. Eli pyytäisin nyt, että olette mukana äänestyksessä. Ainakin koordinaattorin pitäisi tehdä niin, vaikka se nyt välillä onkin vähän raskasta. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Charles, voisiko sinun ryhmästä joku olla mukana äänestyksessä Siis kukaan sinun ryhmästäsi ei nosta ääntäsi, ei nosta kättää missään kohdassa. Ehkä mielessäsi osallistut, mutta kuitenkaan fyysisesti. Se maksaa aikaa ja rahaa, jos tämä täytyy koko ajan tehdä sähköisesti. Te aina haluatte säästöä parlamentissa, niin olkaa mukana nyt äänestyksissä. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty varmaan. No tarkistetaan tämä. Eli 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kahdeksankymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Siis kerran vielä. Ei kun, siis 85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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan Siis mitä tuo tarkoittaa? 116. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 100 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty, eli onnittelut esittelijälle. Näin ollen siirrymme Kosovoon. Rova Lunacek ei ole paikalla. Kuka puhuu täällä hänen puolestaan? Schulz vai Lochbieler vai kuka? No, ellei sitten kukaan, niin Äänestetään tarkistus 14 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten siirrymme 19 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Voisiko sinä Bernd nyt katsoa, että sinun EQR-läisesi myöskin äänestäisivät? Äänestys päättyy. No, hyväksytty joka tapauksessa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 tarkistus seuraavana. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 vielä uudestaan puolesta vastaan. Entäs EKR? Miten te äänestätte? Ä puolesta. Selvä. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 73 puolesta ensimmäinen osa siis. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25, 20. 74.8. kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut nyt oikein selväksi. äänestys Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31.14 äänin. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 106 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 108 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 109 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Suunnin tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä hyväksytty korjapuheenjohtaja 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 22, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta, ei kun yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Basseskun, Bredan ja Milan Monnin tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Nippanappa hylätty sitten koneellisesti loppuäänestys. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 3 vastaan ja 4 tyhjää ääntä. Lämpimät onnittelut. Seuraavaksi sitten siirrymme mietintöön, johon kohdistuu hyvin suuria toiveita tulevaisuuden osalta, eli kyse on Islannista. Haluatko edustaja Preda sanoa jotakin tähän väliin? Okay. Ei tarvitse, kaikki on kunnossa. No, sitten äänestetään. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, kuusi puolesta, seitsemän vasta tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, koneäänestys koko tekstistä. Ja siinäkö se olikin? Äänestys päättyy. neljä puolesta ei vasta-ääniä eikä tyhjä ääniä. Lämpimät onnittelut. Näin ollen siirrymme seuraavaan kohtaan estyslistalla. Kyse on Rova Gomesin lausunnosta. Ana, voimmeko äänestää? Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Otanpa uudestaan 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 on rauennut, joten 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta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 vasta nyt vielä. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneäänestys lopuksi. Äänestys päättyy. 31 puolesta, kolme vastaan ja kahdeksan tyhjää ääntä. Lämpimät olettelut Analle. Nyt siirrymme sitten eteenpäin edistyskertomukseen, joka koskee Bosnia ja Herzegovinaa. Äh, tässä yhteydessä meidän täytyy hoitaa tämän asian hyvin nopeasti. Joten kenties voimme kuulla lyhyen esityksen aiheesta, koska meillä on muitakin mahdollisuuksia keskustella asiasta 11. joulukuuta. On aikaraja tarkistusten jättämistä varten. Tänään meidän täytyy puhua myöskin Albaaniasta kello 11.30, joten sitä ennen tämä asia täytyy saada hoidettua. Joten Rova Pak, alkaa, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ajattelin että tämä mietintö, joka jo hyväksyttiin, voitaisiin vielä esitellä. Väestölaskenta ei ole muuttanut mitään myönteiseen suuntaan tämän ongelma Bosnia-Herzegovinassa. Kyse ei ole pelkästään ihmisistä, vaan siitä, että siellä on perustuslaki, josta he eivät ole vastuussa. Ja se tehtiin sotilastukikohdassa Ohajossa, ja se ei vastaa demokraattisen valtion periaatteita. Eli ihmisoikeustuomioistuimen päätös Sedi Finchi tapauksessa se tarkoittaa sitä, että kaikki eivät voi asettua ehdolle presidentinvaaleilla. Ainoastaan bosnit, kroatit ja asasit eivät saa ehdottua ehdolle, ja se ei ole mahdollista demokraattisessa maassa. Eli jotain täytyy muuttaa. Säännöt ovat vääränlaisia, mutta perustuslakia nyt ei pystytä muuttamaan, se on ongelma. Tässä on yksi ongelma, ja jos tätä ei hoideta, niin myöskin seuraavat vaalit ensi vuonna eivät ole hyväksyttävissä. Siksi tällä viikolla Fyyle 16 tuntia puhui maan poliittisten johtajien kanssa Prahassa, eikä muutosta vieläkään saatu aikaan. Tässä maassa on toinenkin suuri ongelma, joka liittyy siihen, että on lähes mahdotonta saada aikaan sopua näiden kolmen etisen ryhmän välillä. Ja sitten tämä tilanne paikan päällä on hyvin heikko. Tämä näyttää huonolta, kun ajatellaan oikeusjärjestelmää. Oikeusjärjestelmä ei pysty panemaan täytäntöön omia tuomioitaan. Ja sitten sota rikosten osalta on paljon asioita käsittelemättä ja paljon muitakin päätöksiä on käsittelemättä. Sitten on suuri ongelma, olen tähän jo viitannut aikaisemminkin, eli tässä on kaksi osaa. Ensinnäkin Kroatian ja Bosnian federaatio ensinnäkin, ja sielläkään ei ole eritetty. Se on Daytonissa tehty tai Washingtonissa, eli on kymmenen kantonia, en tiedä kuinka paljon ministeriötä, en ole kaikkia pystynyt laskemaan. Ja nämä ministerit ovat toisiaan vastaan, eli on paikallistaso, sitten on kantonit, sitten on hallitus, federaatio, joka myöskään ei pysty tällä hetkellä toimimaan, ja sitten on vielä tämä Bosnian hallitus. Eli ihmisten pitäisi pystyä toimimaan tilanteessa, jossa se ei oikeastaan ole mahdollista. Ja ongelma liittyy siihen, että tämän toimintatavan muuttaminen, instituutioiden muuttaminen ei voi tapahtua meidän toimestamme, vaan sen pitää tapahtua paikan päällä. Näin ei kuitenkaan voida tehdä työtä, jos maassa on 13 koulutusministeriä, niin eihän se onnistu. Ainoa, jotta siellä pystyttäisiin EU-suunnitelma tällä saralla hyväksymään. Eli hyvin paljon on tekemistä myöskin tämän korkean tason suunnitelman täytäntöönpanon kanssa – ja mitä tulee tähän vakaus- ja assosiaatiosopimukseen, jotta se voisi astua voimaan. Ja Bosnia-Herzegovia on kyllä viime, lähes viimeinen, Kosovo on ehkä viimeinen, mutta meidän täytyy varmistaa se, että poliitikot ymmärtävät, mitä kansalaiset haluavat, eli että he tekevät työtä ihmisten etujen hyväksi. Bosnia-Herzegovinan ongelma on yksi, joka liittyy laajaan korruptioon, se liittyy mediaan, bisnekseen, politiikkaan, ja se lyö erittäin ikävän leiman tähän maahan ja siksi meidän täytyy korostaa, että muutoksen on tapahduttava, mutta voimme vain vedota tähän ja voimme ilmaista sen. Ehkä sitten on myöskin kansalaiset voivat sanoa poliitikoille, mitä he haluavat. Poliitikot eivät tue uudistuksia, jotka ovat tarpeellisia. Siellä tarvitaan työoikeuden uudistuksia, infrastruktuureihin tarvitaan uudistuksia ja eläinlääkäripolitiikkaan tarvitaan uudistuksia. Tätä on käsitelty jo ainakin kymmenen vuotta, eli on vaadittu, että tällä saralla tehdään jotain, jotta maataloustuotteet voidaan myöskin viedä ulkomaille, ja tämä asia on vieläkin kesken. Hyvää tahtoa puuttuu, ja pahinta on se, että kyse ei ole pelkästään instituutioista, jotka estävät tämän, vaan myöskin puolueiden johtajat asettuvat poikkiteloin. Ja osittain he, heillä ei ole instituutiossa mitään poliittista virkaa, mutta meiltä aina vaaditaan, että meidän täytyy vaikuttaa näihin poliittisiin päättäjiin, mutta me emme voi painostaa heitä, elleivät he halua tehdä mitään. Ei meillä ole mitään välinettä. Meillä on IPA-väline, IPA 1. Eli tätäkään välinettä ei ole kunnolla pantu täytäntöön, koska ei ole yksimielisiä siitä, kenen pitäisi hyötyä tästä IPA 1. Eli äh, tähän kysymykseen liittyy todellista sekasortoa, ja siksi mielestäni olisi ihan järkevää, että komissio pohtisi, voidaanko IPA 1 päästä tavoitteeseen, jos emme edes tiedä, kuka siitä viime kädessä hyötyy. Eli rahojen ei pidä mennä muutamiin harvoihin taskuihin, vaan se pitää mennä hankkeiden toteuttamiseen. Tilanne on hyvin hankala ja lisäksi on vielä se ongelma, että 90-luvulta on jäänyt se, että on paljon pakolaisia, jotka haluavat palata maahan. Monet ovat jo palanneet, mutta eivät kaikki, jotka haluavat. Ja siksi meidän täytyy viitata tähänkin kysymykseen. Esimerkiksi Serbiassa on pohjoinen alue, sitä nyt oli mainittu tässä tekstissä, mutta se on aivan tuhoutunut sodan jälkeen. Sitä ei voida käyttää maatalouteen. Aikaisemmin se oli Kroatian tehtaiden ja muiden käytössä. Eli mielestäni tässä on nyt hyvin paljon tehtävänä ja ihmisten on voitava palata maahan. Jotkut ovat palanneet maahan, he ovat jopa rakentaneet taloja, ja he eivät saa kuitenkaan sähköä, eivät vettä, eivätkä muutakaan kunnalta, eikä näin voi olla. Eli he jäävät yhteisön ulkopuolelle, jos heillä ei ole esimerkiksi juuri sähköä ja vettä. Eli tilanne on edelleen ennallaan ja voimme vain vaatia, että tällä saralla tehdään jotain. Ja sitten on jotain asioita, joita en ole maininnut mietinnössä, esimerkiksi ympäristöpolitiikkaa. Siihen asiaan pitäisi puuttua. Ja muuten meidän pitää edetä tällä tiellä. En ole tehnyt mietintöäni, jotta tästä voitaisiin äänestää, koska edelleen toivon, että tapahtuisi jotain myönteistä. Ja toivon, että 16 tuntia, jolloin aikana Fyle neuvotteli johtajien kanssa ehkä vielä pari-kolme tuntia voitaisiin jatkaa ja saada aikaan tuloksia, ja että tämä Sedi Finchi-tapaus saataisiin hoidettua, koska tämä nyt on tärkeää, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja nyt on avattu ovi myöskin muille ongelmille, joihin pitäisi puuttua hyvin kiireellisesti myöskin koulutuksen alalla. Ja koulutuksen alalla, naisten suojan alalla, seksuaalivähemmistöjen alalla ja kaikissa muissa kysymyksissä. Eli olen hyvin surullinen siitä, että en voi kertoa parempia uutisia. No, väestönlaskenta nyt on tehty ja aika hyvinkin, mutta ikävä kyllä muuten en voi kertoa mitään positiivista. Ja toivon vielä, että ennen joulua poliitikot ehkä kuitenkin saisivat aikaan myönteisen päätöksen Sedic Finchi päätökselle ja ehkä sitten ensi vuonna voidaan käsitellä muita ongelmia, jotta vakaus- ja assosiaatiosopimus todellakin voisi astua voimaan. Kiitos. Äh, Kiitoksia paljon Doris tästä erittäin hyvästä umpikujan esittelystä, joka valitsee Bosnia-Herzegovinan osalta. Poliittista, poliittisten päättäjien puolelta halutaan, tarvitaan poliittista tahtoa, jotta tilanne saadaan muutettua. Sitten SD-ryhmän puhus, nimestä puhuu Rova Gomez. Vai herra Rutschek ensin, olkaa hyvä. Yes, our, as you know, our... Kiitos. Olin meidän varaisetelmiä se ei voi olla täällä. Muutama havainto hänen puolestaan. Hän kiittää Doris Pakin luonnostaan. Siinä on muutamia uusia dynamismeja liittyen mahdolliseen liittymiseen Euroopan unioniin ja kuvataan hyvin tilannetta ennen vaaleja 2014. Mitään merkittävää edistystä ei ole tapahtunut. Täällä tämä on hyvin monimutkainen arkkitehtuuripolitiikalla. Tässä itäisille ei osata tehdä kompromisseja ja poliitikot eivät pyri parantamaan kansalaisten päivästä elämää. Ja tässä ei olla haluttu edetä kohti Euroopan unionia. Korruptio on laajamittaista, työttömyys on korkea, joka on hyvin haitallista kansalaisten tulevaisuuden näkymien kannalta. Mm, Varsittelija odottaa hedelmällistä yhteistyötä Pakin kanssa, jotta voisimme osoittaa Bosnia-Herzegovinan kansalaisille, että EU ei ole luovuttanut Bosnia-Herzegovinan suhteen, vaan kuten Doris sanoi hyvin selkeästi, niin tässä on poliittisten puolueiden johtajat tässä maassa, jotka ovat avainasemassa. Kiitos. Kiitoksia herra Rucek. Alden puolesta puhuu Rova Neits, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulla olisi muutama sana, joka olisin sanoa varjoesittelijän Sara Lightfordin puolesta, joka ei voi olla täällä tänään. Ei minulla paljonkaan ole lisättävää tähän erittäin kaunopuheiseen esitykseen, jonka Rova Pak meille antoi. Valitettavasti kaikki, mitä hän sanoi, pitää paikkansa. Haluaisin vain ehdottaa, että Lisäksi vielä vedottaisiin tulevaan komissioon, seuraavaan komissioon, että komissio pitäisi Bosnia ja Herzegovina ehdottomana prioriteettina ja panostaisi siihen hyvin paljon, niin kuin Serbian ja Kosovankin puolella panostettiin hyvin paljon sen puolesta, että nämä saatiin saman pöydän ääreen. Tämä ei ole mitenkään helppo tehtävä. Uskon, että niin kauan kuin tällaista sitoumusta ei ole, niin että ponnistoita ei ole hyvin vähän, edistystä on odotettavissa Bosnian Herzegovinan kansalaisten kannalta katsottuna. Tietystikin heidän täytyy olla halukkaita osallistumaan tällaiseen harjoitteeseen, mikäli tähän mennään. Joten Kenties tämä voisi olla yksi ylimääräinen elementti, joka tähän voitaisiin lisätä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Kornelisen vihreiden puolesta. Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos esittelijä Pakille. Uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä hänen kanssaan, että on erittäin suuri pettymys, että juurikaan mitään ei ole tapahtunut menneenä vuonna eikä itse asiassa menneenä vuosina – minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi lisätä tähän hieman tämän Finchi, Sedi Finchi päätös pitäisi saada vietyä läpi ja perustuslain suurempi rukkaus olisi tarpeen, jotta Bosnia-Herzegovista saataisiin toimiva valtio. Tässä ollaan vasta alkuvaiheessa. Usein näyttää siltä, että ei ole mitään tuloksia ja että ei ole saavutettu mitään. Me tämän lisäksi alennamme meidän odotuksia, jotta voisimme äh, raportoida edes jonkinnäköisiä saavutuksia, ja yleensä näihinkään saavutuksiin ei päästä. Minä haluaisin kritisoida kansainvälistä yhteisöä, äh, peseitä. Minä olen yhtä mieltä siitä, että on elin tärkeää, että tästä tehdään äh, tärkeämpi äh, painopistealue. Meiltä tarvitaan enemmän suurempi tahtotila ja lisäksi muut äh, kansainvälisen yhteisön maat on otettava mukaan. Ja lisäksi myös Serbian anti voisi olla hyvinkin tärkeää. Me tulemme jättämään tarkistuksia. Olen varma, että tämä on erittäin hyvä, joskin hyvin kriittinen lausunto. Do you like also? Kiitos herra Kornelisen. Haluaako herra Tanok sanoa jotakin? Eli haluan sitten herra Vuljanic puhuu Guenimissa. Thank you, President, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Erittäin hyvästä katsauksesta Bosnian Herzegovinan osalta. Jos joku ymmärtää tuota aluetta ja sen ongelmia, niin se on sitten kyllä rouva Pak. Bosnia on Euroopan sydämessä oikeastaan. Siihen liittyy hyvin paljon valtavan suuria lupauksia, mutta tällä hetkellä kaikki on kuitenkin jumissa – Ihmiset osaavat elää siellä rintarinnan. He ovat asuneet siellä rinnakkaan jo useita vuosisatoja. Useimpia uskontoja, kaksi, kolme, neljä kansakuntaa. He kutsuvat kaikki itseään tavallisiksi ihmisiksi. Nimet eivät osaa asua yhdessä keskenään ovat Bosnian poliitikot. Poliitikot eivät pääse sopuun Esimerkiksi sodan lopetusta. Soda saatiin lopetettua, mutta mitä mekanismia ei ole sen puolesta, että tämä maa saataisiin jollakin tavalla organisoitua? Ei maata voida järjestää sen pohjalta, että taustalla on vain rauhansopimus. Ei tämä näin toimi. Ja on täysin selvää, että tämä ei toimi myöskään Bosnia-Herzegovinassa. Bosniasta ei pitäisi kuitenkaan luopua. Nyt me muistelemme ensimmäisen maailmansodan alkamista, ja sehän alkoi juuri sieltä, Sarajevosta. Miten sanoisin? Eurooppa tällä hetkellä on vastuussa Bosniasta. Ongelma on se, että tuolla suunnalla poliitikot eivät ole ottaneet opikseen siitä, miten tehdään kompromisseja. Ei, ei heidän ole ollut pakko tehdä kompromisseja. Kompromisseihin Kompromissien sijasta on tartuttu aseisiin, eivätkä he ole ottaneet opikseen. Heidän täytyy nyt tämä oppi saada kallonsa ja meidän tehtävämme on heitä tässä neuvoa. Poliittinen painostus on ikävä käsite. Se ei kuulosta kovinkaan demokraattiselta, mutta sitä pitää kuitenkin käyttää käytännössä. Ja tämä pitää kytkeä siihen rahaan, jota me annamme Bosnialle. Mitään hyvin toimivaa valtiota siellä ei ole. Paikallissheriffit siellä toimivat yksittäisten heimojen päälliköt ovat määräämässä asemassa. Tästä täytyy päästä eroon, mikäli halutaan, että Bosnia pääsee askeleen eteenpäin kohti minkäänlaista eurooppalaista integraatiota. Uskoakseni Tässä mietinnössä pitäisi vielä enemmän pyrkiä painostamaan bosnialaisia poliitikoita. Ja niin ikään pitäisi varmistaa, että Euroopan unionin instituutiot soveltavat ja käyttävät tarvittavaa painostusta silloin, kun se on tarpeen. Kiitos. Kiitos sitten, herra Posselt. Dank, eh. Kiitoksia. Ensinnäkin kyse on siitä, onko viimeisessä kertomuksessa mitään myönteistä kerrottavaa. No jotain myönteistä on tapahtunut. Eli Kroatiasta on tullut EUn jäsen. EU ulkorajoilla on nyt Bosnia ja Herzegovina. Se luo paljon ongelmia. Tämä nyt tiedetään. Esimerkiksi se tulee kansalaisuuskysymyksiin ja muihin. Ja toisaalta tämä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä rajat ylittävää yhteistyötä EUn ja naapurivaltion kanssa, kun ajatellaan raja-aluetta. Meillä on nyt mahdollisuus, että tämä raja-alue kukoistaa, eivätkä kaikki varat mene vain Sarajevon. On nyt erittäin tärkeää, että Bosnia-Herzegovina on EUn rajavaltio, ja meidän täytyy käyttää tätä hyväksemme ja ottaa se huomioon. No, perustuslain suhteen Pak täysin oikeassa, ja olen kiitollinen siitä, että hän totesi ne niin selkeästi. Yhdysvallat ovat pakottaneet heille tämän perustuslain. Sota saatiin sillä päätökseen, mutta se ei ole mikään rauhanomainen perustuslaki. Ja nyt heidän pitäisi itse muuttaa tätä pakolla survottua perustuslakia. Heitä ei pidä kuitenkaan jättää tätä prosessissa yksi, yksin. Ja ensinnäkin meidän täytyy muistaa nuoret. Siellä on maahan, maasta muuttaneita, mutta myöskin nuoria, jotka ovat osoittaneet mieltään. Ja meidän täytyy vahvistaa poliittista rakennetta, meidän pitää tukea nuoria, jotta heistä kasvaa uusi poliitikkosukupolvi. Ja toiseksi meidän täytyy vahvistaa kuntien itsemääräämisoikeutta. Vain tällä tavalla maata voidaan uudistaa. Ja nuorten poliittinen koulutus, nuorten tukeminen ja kuntien itsehallinta, nämä ovat tulevaisuuden kannalta tärkeimmät kysymykset. Kiitos herra Posselta. Onko laitamuspääosastolta komissiosta joku paikalla? Joku, joka haluaisi lyhyesti kommentoida, olkaa hyvä. Indeed. Kiitos. Komission Fyle on alleviivannut usein, että Euroopan unioni haluaa auttaa, komissio haluaa auttaa Bosniaa kulkemaan kohti Brysseliä ja EUta. Ja Sedi Finchi päätöksen täytäntöönpano on ensimmäinen askel kohti tällaista siltaa, joka auttaa bosnialaiset sillalle kohti meitä. Me tulemme auttamaan heitä kohti Euroopan unionia. Tämä on meidän tehtävämme. Tämä on painopistealue, enkä usko, että Fyyli olisi ollut 16 tuntia nukkumatta, ellei tämä olisi prioriteetti hänelle. Pian tämän jälkeen hän on lähettänyt oman tiiminsä Bosnian ja keskustelut jatkuvat Bosnia Herzegovinassa, jotta Sedifinsin asia saadaan päätökseen. Asioita on esitetty ja tiettyjä kohtia Selfinsistä on ollut neuvottelupöydässä liittyen muun muassa tänne kansanedustuslaitoskeen, mutta asioita ei ole vielä saatu selvitettyä. Työ on kesken, me pyrimme auttamaan paikallisia johtajia. Mutta Sadie Finchia ei ole saatu pantua läpi. Meillä on väliaikainen sopimus öö, vakoisia assaintisomusta ei saada täytäntöön. Olemme pyytäneet, että äh, tästä olisi saatu päätös ensimmäinen helmikuuta. Me pitää kuitenkin Selifin asiassa saada lopullinen päätös aikaiseksi. Me olemme kulkemassa tähän suuntaan. Mikäli sopimusta ei saada, niin tämä jää paikoilleen. Tämä tilanne, se on ollut tässä meidän kriittisessä äh, kertomuksessa myös hyvin läsnä. Me olemme velkaa paljon kansalaisia, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa ja ovat painostaneet erittäin paljon johtajia, jotta tätä mahdollista, tätä mahdollisuutta liittyä Euroopan ei tuhota. Ja se on erittäin tärkeä asia, mikäli ajatellaan tulevia vaaleja. Me olemme nostaneet esille viidennen päivän toukokuuta, kun perustuslailliset äh, muutokset, äh, niiden tulee olla Bosnissa voimassa, mikäli mm, nämä voidaan ottaa huomioon tulevissa lokakuun maaleissa. Eli tässä on nyt takaraja asetettu ja tässä on vastustusta melko paljon. Aika on siis loppumaisellaan. Vuoden loppuun mennessä meidän on saatava sopimus aikaiseksi, että se saadaan mukaan tähän lainsäädäntöputkeen, joten, jotta ne on ennen vaaleja eurooppalaisella standardeilla, kuten on sanottu, Euroopan neuvosto on nostanut esille, että muuten tämä tulee väheksymään tätä laillisuutta, mikä niitä ei saada vietyä läpi. Kiitos, Doris, ole hyvä. Aivan lyhyesti vain haluaisin kiittää eri puheenvuoroista. Haluaisin painottaa sitä, mitä Rova Cornelissen sanoi, tosiaan en ole paikalla. Hän totesi, ei kun sekin Rova Neits, joka sanoi, että meidän täytyy varmistaa se, että ihmiset paikan päällä myöskin ymmärtävät, että me otamme heidän huolensa vakavasti. Minä uskon, että useampien yksittäisten johtajien, kanslereiden, hallitusten päämiesten pitäisi enemmän tätä viestiä viedä eteenpäin ihmiset katsovat, että he eivät jätetään oman onnensa nojaan. Korkea edustaja ja muuto. Kaikkien pitäisi ponnistella ja joku pitäisi antaa Euroopan kasvot. Omalta osaltani haluaisin sanoa, että mikäli Merkel menisi paikan päälle ja puhuisi samaan sana, äänensävyn kuin mitä hän puhui Belgradissa, niin kenties silloin useatkin huomaisivat, että heidän etunsa on meidän mielissämme. Tämä olisi erittäin suureksi hyödyksi. Uskoakseni meidän pitäisi myöskin vaatia, että hallitukset eivät nyt pelkästään vuonna 2014 muistele sodan alkamista, vaan myöskin käyttäisivät tilaisuutta hyväkseen, mennäkseen itse paikan päälle antamaan tällaisen herätyskutsun tai jonkinlaisen jollakin tavalla pitäisi saada ihmiset havahtumaan. Itse olen myöskin aikissa tehdä jotakin tarkistuksia vielä tähän tekstiin. Kiitos paljon Doressa. Sitten aikaratarkistuksia varten on 11. joulukuuta kello kuusi iltapäivällä. Näin ollen päätämme tämän asian käsittelyn ja siirrymme seuraavaan kohtaan Kyse on Saudi-Arabiasta ja sen suhteista EU-hun ja sen roolista lähiirässä ja Pohjois-Afrikassa. Kyse on ensimmäisestä mietintöluonnoksen käsittelystä ja haluaisinkin antaa puheenvuoron ensimmäiseksi esittelijälle Rova Gomezille. Kiitos. Minä haluaisin kiinnittää kollegojen huomioon siihen, että kyseessä on ensimmäinen kertomus, jonka parlamentti tekee Saudi-Arabian suhteen, sikäli kun minä olen tehnyt tarkistukseni oikein. Minä vierailin Saudi-Arabiassa kolme viikkoa sitten. Kertäkseni tietoa Marchin sihteeristöstä oli mukana, kuten Muhammedov meidän puolueesta. Meille annettiin hyvin hyödyllinen vierailu. Meille paikallinen hallitus esitteli meille myös ja helpotti sitä, että pääsemme vierailemaan järjestöjen kansalaisyhteiskunnan edustajien luona. Ja lisäksi eli EUdesta ole hyvä olla tässä asiassa. Meillä oli mukana neuvoa antavan komitean Suran naisjäsen. 30 naista on Suraan valittu tai määrätty. Ja oli ensimmäinen kerta, kun Suran naisjäsen oli tässä roolissa kontaktihenkilönä ulkomaalaiselle delegaatiolle. Se oli erittäin hyödyllistä sikäli, että saimme tietää, mitä kyseisessä maassa tapahtuu. Saudi-Arabia on erittäin tärkeä maa meille, Euroopan unionille, kaupallisesti, taloudellisesti, mutta myös kumppanina tällä alueella. Meillä on paljon kenties huolia tai väärinymmärryksiä asian suhteen ja kuinka tämä sitten liittyy tämän alueen ymmärrykseen – Kyseessä on maa, joka ei ole demokratia, vaan täällä on tällainen perinnöllinen monarkia. Suralla, sura on vaikutusvalta, mutta se ei ole demokraattisesti järjestetty. elin. Uskon vapaus, vaikkakin se on hallituksen mukaan taattu siten, että yksityisesti on mahdollista harjoittaa omaa uskontoaan, niin julkisesti tätä mahdollisuutta ei ole, ellei sitten kyseessä ole islamin usko. Ja, ja tämä johtuu siitä, että Saudi-Arabia on islamin synnyin synnyinmaa ja siellä on kaksi merkittävintä vaikka isommin suhteen tämä ei kuitenkaan ole yhteen sidottavissa niihin kansainvälisiin ihmisoikeusvälineisiin, jotka Saudi-Arabia on allekirjoittanut. Oli nähtävissä, että on mm, useita ristiriitoja sen suhteen, että kyseessä on maa, jossa hyvin konservatiivinen islamin uskon vahvismi on valloillaan, niin samanaikaisesti monia ihmisiä kuningasperheessä ja hallituksessa mm, moni usko, että näin äärimmilleen viety islamin uskon tulkinta estää maata kehittymästä ja ministerit ja kuningasperheen jäsenet tämän näkemyksen esittivät. Tietty jännite on olemassa ja se on hyvin kuvaavasti tuotu esille sitä kautta, että naiset, vaikkakin 50-60-luvulla paineen alaisena Yhdysvaltojen painostamana, päätettiin, että naiset lähetettäisiin kouluun. Äärikonservatiivit vastustivat tätä merkittävästi, mutta tämä asia päätettiin. Ja nyt kiitos tämän on merkittävä määrä koulutettuja naisia Saudi-Arabiassa, jotka hyvin vaikeissa olosuhteissa taistelevat oikeuksiensa puolesta. Tästä johtuen Surassa on 30 hyvin pätevää naista hallituksessa eri lisäksi muissa asemissa neuvottelevassa Saudi-Arabian puolesta, mutta on myös ongelmia. Me vierailimme, lisäksi on tämä prinsessa Noran yliopisto, jossa me vierailimme aivan fantastinen paikka. On oma rautta ja verkosto ja siellä voidaan rakentaa kapasiteettia naisten puolesta. He joutuvat taistelemaan, naiset siis joutuvat taistelemaan oikeuksensa puolesta. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä naiset ovat taistelleet siitä, että he pääsisivät myyntitehtäviin. He ovat vaatineet, että heidän pitäisi olla myymässä alusvaatteita. Kuinka miehet voivat myydä alusvaatteita näiden konservatiivisten näkemysten puitteissa? tämä, ottamalla tämä segregaatio argumentiksi, niin naiset ovat päässeet myyntitehtäviin tällä tietyllä rajoitetulla alalla ja lisäksi he saavat lisää jalansia tällä alalla. 160 000 opiskelijaa, 160 000 opiskelijaa opiskelee Yhdysvalloissa ja Euroopassa näistä monet ovat naisia. 60 prosenttia yliopisto-opiskelijoista Saudi-Arabiassa ovat naisia. Tämä tulee vaikuttamaan tulevina vuosina. Tämä vaikutus näkyy jo nyt. On puhuttu ajo-oikeudesta. Tämä, tästä asiasta on taisteltu. Oikeusministeri puolsi naisten ajo-oikeutta, mutta toisaalta näin ei ole tapahtunut. Asian puolesta taistellaan, mutta naiset eivät voi saada ajokorttia. Tämä miesten huoltajuusjärjestelmä, joka on aivan keskiaikainen, naisella on oltava mieshuoltaja, mikäli se ei ole isä, se on puoliso, mikäli ei ole puoliso veljeä, tai isä, niin tällöin poika voi olla huoltaja. Tämä on nöyryttävä ja tämän haitallinen naisten perusoikeuksille. Tämä seikka tuotiin esille useamman naisen puolesta. Lisäksi kuningasperheen nais, naisista usea, useampi nosti tämän esille. Moni nainen on sanonut, että tämä on ikään kuin turvavyö autossa, tämä on turvallisuusasia, mutta tämä ei kuitenkaan ollut naisenemmistön näkemys niistä naisista, jotka minä näin siellä tavasin. Samanaikaisesti hieman kaiken nämä alkeellisimmat puutteet ihmisoikeuksien suhteen perustettiin, nämä perusteltiin arvoilla ja perinteillä. Toisaalta minä en näe mitään perinteitä niissä mersuissa, joita moottoriteille ajellaan. Ei siellä enää liikuta kameleilla. Tässä on siis ristiriita. Nämä ristiriidat ovat hyvin räikeitä. Olin kuitenkin hyvin vaikuttanut ihmisten näkemyksistä, järjestäjien kansalaisyhteiskunnan edustajien näkemyksistä naisten näkemyksistä. Lisäksi tuotin esille shia-vähemmistö, ongelmat, siirto, työn, työläiset siellä on lisäksi ollut kampanja työ, laittamien työntekijöiden puolesta. Tässä maassa on kuitenkin 9 miljoonaa vierastyöntekijää, monet näistä laittamia. Tähän on liittyvä, tähän liittyy myös turvallisuusongelmaa, sillä koetaan, että maahan pyritään terroristi järjestöjen nimissä, ennen kaikkea, mutta ei ainoastaan etelästä, eli Jemenistä, ja kampanja laittamien työntekijöiden että vastaan äh, vietiin läpi hyvin brutaalilla tavalla. Tästä puhuttiin saudistumisen, tämä perusteltiin saudistumisella. Kyseessä on, nuor, on maa, jossa on paljon nuoria. Nämä tar, nuoret tarvitsevat töitä. Ja kun nuoret, nuoria koulutetaan, niin he haluavat myös osallistua yhteiskunnan toimiin. Ja nämä työt, joihin halutaan, niin monet ulkomaalaiset ovat nämä tehtävät vieneet, joten tämä saudistuminen, niin haluttiin, että Saudi-arabialaiset voisivat tehdä sellaisia töitä, joita laittomat maahanmuuttajat ovat tehneet, jätehuoltoa ja vastaavia töitä. Monet siirtotyöntekijät, siirtolaiset tulevat Etiopiasta ja nyt Etiopiassa on se tilanne, että 80 000 saudi arabissa asunta etiopialaista on palautettu Etiopiaan 12 päivittäisellä lennolla. Tämä on suuri taaka Etiopian kaltaiselle maalle. No, Saudi-Arabia syyttää etiopialaisia ja siirtolaisia siitä, että he ovat reagoineet vahvasti. Kolme ihmistä kuoli näissä epävakaus, tässä epävakaassa tilanteessa minä olin kyseisessä maassa silloin, kun julkaistiin tämä P5 plus 1 sopimus Iranin kanssa. Tämä loi hyvin paljon jännitteitä ja huolestuneisuutta kyseessä. Eli alueella on vahva kilpailutilanne vastakkainasettelu ollut alueella Saderin ja Iranin välillä – Kyseessä on vahvempi kuin sunni ja vahabi islamin ja shia islamin vastakkainasettelu, shiat siis Iranissa, vaan kyseessä on myös Iranin puuttuminen Saudi-Arabian toimintaan 70-luvulla, joka loi hyvin paljon vihamielisyyttä Marvelille. Ollessani matkalla Saudi-Arabian luin äh, artikkeleja, joita Suu korkeassa asemassa olleet kuningasperheen edustajat olivat kirjoittaneet, niin he sanoivat, että mikäli tällainen sopimus viedään läpi, niin koemme itsemme petetyksi yhdysvaltalaisten ja lännen puolesta. Saudi-Arabia valittiin turvallisuusneuvostoon ja Saudi suurlähettiläs juhli tätä turvallisuusneuvostoa valintaa ja tämän jälkeen usein ja sitten pian tämän jälkeen hän Saudi-Arabia pyydettiin vedätymään turvallisuusneuvostosta ja tämän tehtiin monta vuotta työtä, mutta tällä keinoin haluttiin ilmaista tyytymättömyys tätä uutta Iran suhdetta kohtaan ja tällä oli myös yhteys Syyrian mm, Assadin vastainen koalitio on saanut erittäin paljon tukea Saudi-Arabialta. Täällä on hyviä, mutta myös huonoja vaikutuksia, sillä Saudi-Arabia on tehnyt erittäin vaikuttavan työn sen suhteen, että se on kontrolloinut rahasiirtoja siten, että al tyyppiset järjestöt, jotka ovat olleet mukana muun muassa syyskuun 11. päivän iskuissa, ne eivät saisi rahoja ja Saudi-Arabia on ollut al uhri. Äh, Kalifin järjestelmä halutaan takaisin Saudi-Arabian al toimesta. Mutta näitä yksityis, yksityistä hyväntekeväisyyttä NS ei voida kontrolloida. Rahavirrat ulkomailta ovat sellaisia asioita, joita ei voida kontrolloida vierailimme erittäin vaikuttavassa Guantanamon entisten vankien jälleen tällaisessa apuohjelmassa, joka on hyvin kallis. Se oli erittäin vaikuttava, mutta no, ristiriidat ovat olemassa. Syyrian suhteen on nähty, että Saudi Arabian ja Katar välillä on merkittävä kilpailutilanne Syyrian avun suhteen ja ongelma on se, että näitä merkittäviä terroristiryhmiä, joita Syyriassa toimii, tuetaan. Ja, mutta Saudi-Arabiassa koettiin, että Syyriaa petettiin, kun Obama päätti, ettei Al-Assadin regimiä vastaan ryhdytä sotilaallisen toimin. Mm. tämän pettymyksen jälkeen reaktio oli, äh, oli näkemyksiä kuningasperheessä, että mikäli oli kuitenkin sellainen näkemys, että jos Yhdysvallat nyt toimii näin, niin kenties me liittoudumme sitten Pakistanin kanssa. Heillähän on ydinohjelma ja me olemme kuitenkin tämän rahoittaneet. Mm, lisäksi Saudi-Arabian suurlähetystö reagoi vahvalla tavalla meidän kertomukseen. Täällä on yhdennetty kertomus, mutta meille Tämä suurettilas kommentoi positiivisin nyanssein varovaisen kommentin ö, tätä ydin asia sopua, joka on saatu aikaiseksi Iranin kanssa. Ja Saudi-keskustelijat Saudi-Arabian edustajilta on kyselty, olisivatko he valmiita uuteen suhteeseen Iranin kanssa. Minä koen, että Iranissa olisi tiettyjä valmiuksia siihen, että tämä suhde vietäisiin uudelle tasolle. Tämä vaatisi erittäin paljon aikaa, jota tämän asian käsittely vaatisi paljon aikaa. Meillä nyt ei ole sitä. Tällä hetkellä haluaisin kuitenkin kiinnittää huomion, tai haluaisin kuitenkin, että huomaatte sen, Tarkistusten jättämisen määrä aika pidennetään. Pyydän, että tarkistusten jättämisen määrä aika pidennetään 6. päivän tammikuuta asti siten, että kollegat ehtivät katsoa näitä kommentteja, joita Saudi-Arabian suurlähetystö on tehnyt, ja jotta voidaan tehdä tarkistuksia, jotka rikastuttavat tätä kertomusta. Kyseessä ei ole ainoastaan Saudi-Arabiasta, vaan sen roolista Pohjois-Afrikassa, Arabikevään maissa. Tässä on ristiriitaisia tekijöitä. Olin Saudi-Arabiassa ja sanoin, että Libyassa suurmuhti on öö, vaatinut ja määritelmäksi naisia kohtaan, jotka ajavat autolla. Ja kyseessä oli siis saudarilaisen saarnaajan vaatimus ja Saudi-Arabiassa kaikki sanovat, että kyseessä ei ole vaikutusvaltainen ihminen Saudi-Arabiassa, mutta on kuitenkin mielenkiintoista, että tämä Saudi-Arabiassa halveksuttu ihminen, niin henkilö, niin häntä käytetään kuitenkin esimerkkinä, tai käytetään kuitenkin siihen, että hän voi levittää Libyan kaltaisissa maissa tätä, näitä likaisia epäedistyksellisiä näkemyksiä. Kyse ei ollut ainoastaan naisten naimisesta, vaan myös kasvojen peittämisestä. Kyseessä ei kenties ole Saudi-Arabian virallinen poliittinen kanta, mutta se on kuitenkin tällainen pahan ääni, joka nousee esille ja joka vaikuttaa Saudi-Arabian naapurusmaihin. Kiitos. Kiitoksia paljon Rova Gomez. Nyt äh, kansanpuolen nimistä puhuu Rova Jaraku. Ευχαριστώ Kiitoksia. Haluaisin onnitella Gomesia tästä mietinnöstä. Todellisuus on hyvin selkeä Eli kyse on uskonnollisesta fundamentalismista, jota korkeimmat tahot käyttävät hyväkseen. Ja sillähän on käytössään rahoitusta. Ja se hyväksyy länsimaiden tukea. Ja siellä eletään kuin länsimaissa. Mutta toisaalta valtaosa kansalaisista elää aika kurjissa oloissa keskimääräinen tulo, kun ajatellaan keskituloa maassa, on hyvin heikko. Ja tietysti palkat kolmansista maista, jotka tulevat maahan töihin, ovat erittäin heikot. Ihmiset, jotka tulevat töihin Saudi-Arabiaan, elävät kammottavissa oloissa, eivät pelkästään siellä, mutta myöskin Arabiemiraattikunnassa. Ehkä tiedätte, mitä kaksi vuotta sitten tapahtui. Saudi-Arabian prinsessa oli käymässä täällä. Hänellä oli parikymmentä palvelijaa mukana ja yksi heistä puhui hotellin työntekijälle ja sitten asian puututtiin. Ja sitten Floridassa kävin samalla tavalla. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, mitä tapahtuu maassa, vaan myöskin siinä, miten he käyttäytyvät muualla maailmassa. Ja se on kyllä erittäin ikävää, mitä nyt tapahtuu. Ehkä tilanne paranee pikkuhiljaa. Ehkä kymmenen vuoden kuluttua naiset voivat ajaa autoa naiset voivat opiskella oikeustiedettä, mutta mitä he sitten tekevät? Millaista oikeudellista suojaa heillä on? Ja miten he voivat harjoittaa oikeutta, kun maassa on sharia-laki? Ja shariasta on otettu käyttöön kaikkein kielteisimmät elementit. Muistuttaisin siitä, mitä tapahtui viime vuonna. Oli nuori srilankalainen tyttö, joka teloitettiin – koska lapsen äiti katsoi, että hän oli vastuussa hänen lapsestaan, kun hänen vauvansa kuoli. Ja kaikista ponnisteluista huolimatta tätä nuorta tyttöä ei pystytty pelastamaan. Puheenjohtaja, nyt voimme selkeästi nähdä, mikä on tilanne ja kun ajatellaan ihmisoikeus- ja muita kysymyksiä, niin täytyy muistaa, mitä tapahtuu esimerkiksi Kanadan kanssa. Olemme pyytäneet, että Kanada hyväksyisi ihmisoikeussäädöksen. Ja millaiset suhteet meillä on näihin maihin? Kuka katsoo, että EU saa äänensä kuuluville näissä asioissa? Tämän hallinnon periaate on se, että naiset ovat samassa asemassa kuin eläimet suurin piirtein, ja että loppumaailma, muut maailmasta on myöskin samassa asemassa, koska kuningashuoneella on kaikki rahat, ja muille ei ole mitään merkitystä. No tietysti suurlähettiläät ovat pyytäneet päästä tapaamaan meitä ja sanovat, että kyse on uskonnosta – mutta jos uskonto on poliittinen järjestelmä, niin siinä vaiheessa minkä tyyppinen vuoropuhelukumppani meillä sitten on. Ja näin olen puheenjohtaja, minusta tuntuu, että meillä on aika varovaiset sanakäänteet tässä mietinnössä. Mutta kukaan meistä ei kuitenkaan usko, että Saudi-Arabia ja sen järjestelmä tulisi muuttumaan. Maassa on uskonnollista fundamentalismia, joten emme usko, että yhdessä yössä siellä aletaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, koska ei siitä ole heille etua. Ja se nähdään myöskin heidän käyttäytymisestään. Eli mitä nyt voisin vielä sanoa? Mitä me teemme? Pitäisikö meidän avata ovemme kaikille näille ihmisille? On hyvin paljon maita, joissa tehdään tällaisia asioita. Ja Saudi-Arabia esimerkiksi painostaa afrikkalaisia maita. Ja se on erittäin ikävää. Kun itse olin koulussa, niin ei meille opetettu afrikkalaisista uskonnoista. No ehkä siellä jotain sitä puhuttiin, mutta yhtäkkiä saammekin kuulla, että kaikki ovatkin muslimeita, fundamentalisteja, terroristeja ja niin edelleen. Mutta mistä terroristit saavat rahoitusta? Sitä voidaan miettiä, mutta me tiedämme kuitenkin, mikä on vastaus tähän kysymykseen. Tietysti tällä maalla ei ole energian kannalta enää yhtä paljon merkitystä kuin aikaisemmin, kun Eurooppa avasi silmänsä ja ajatteli jatkuvasti öljyn hintaa. Mutta toisaalta meidän täytyy ilmaista tyytymättömyytemme tähän tilanteeseen, koska Saudi-Arabia yrittää mahdollisimman paljon vaikuttaa kaikkeen, mihin se pystyy vaikuttamaan. Ja ulkopolitiikassa, EU:ssa meillä ei ole kovin merkittävää roolia näissä kysymyksissä. On puhuttu esimerkiksi Armeniasta, ja muista maista, ja me, tehän tiedätte, mistä minä nyt puhun. Ja vielä ei ole ymmärretty, miksi Yhdysvallat näkivät arabikevään hyvällä silmällä, koska mehän näimme, mitä tapahtui. Tilanne on nyt erittäin ikävä ja hirvittävä, täysin sen vastainen mitä odotettiin. Ja meidän täytyy nyt yhä useamme paremmin saada vakuuttuneeksi nämä ihmiset, että jotain pitää tehdä. Pitää ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotka osoittavat, että ihmisiä kunnioitetaan. No sitten kuoleman tuomiosta. Sharia noudattavat ihmiset tulkitsevat Korania miten heitä huvittaa. Esimerkiksi voidaan sanoa, että tuomitsen sinut kuolemaan, mutta voin myöskin armahtaa sinut sitten. Mutta he ovat päät, mieluummin tuomitsevat ihmisiä kuolemaan, hakkaavat heiltä kädet irti tai jotain muuta. Eli todella hirvittäviä asioita. Puheenjohtaja, Ymmärrän kyllä, millaisia etuja EUlla on nyt pelissä, koska Saudialla on vakauden kannalta tärkeä asema, mutta minulle tämä on kuitenkin suuri kysymysmerkki. No, Gomesin kanssa voidaan nyt yrittää löytää sopu joka ei liikaa ärsyttäisi heitä, joka olisi liian kielteinen, mutta kuitenkin heille täytyy lähettää tämä viesti. Tämä on todellinen umpikuja, koska heillä on energiaa ja he käyttävät sitä hyväkseen. Minä en haluaisi olla ystävä tämän tyyppisten maiden kanssa, mutta no. Please, Kiitos. Marietta, ja toivon, että kaikki pitäytyvät puheaikaansa. Alden nimissä puhuu nyt Rouva Neits, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, haluaisin onnitella Anaa hänen rohkeudestaan ja päättäväisyydestään, kun hän tarttuu tähän hyvin visaiseen aiheeseen, erittäin herkkään kysymykseen. Tätä ei ole helppoa hoitaa johdonmukaisesti tästä kysymystä, kuten kollega Janaku juuri osoitti. Tämän sanottuani totesin, että ongelma todellakin liittyy siihen, minkä tyyppisen suhteen me voimme kehittää tällaisten maiden, kuten Saudi-Arabian kanssa, kun tiedämme millainen tilanne maan sisällä vallitsee. Mikä olisi paras tapa kannustaa heitä muutokseen? On täysin selvää, että monetkin asiat ovat muuttuneet. Hitaasti, mutta kuitenkin ne ovat muuttuneet ja pitäisi olla selvää, että nykytilanne saattaa olla kestämättömällä pohjalla huolimatta siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Tämä on yksinkertainen syy. Aina löytyy ihmisiä, jotka ovat radikaalimpia kuin itse on. Tämä on täysin inhimillistä. Eli pystytä kehittämään tapoja, joilla saataisiin aikaan enemmän avoimuutta ja seurattavuutta ja demokraatia ihmisoikeuksien kunnioittamista Persianlahden maissa ja Saudi-Arabiassa. Ikään kuin näin ei ole. On jatkuvasti olemassa se vaara, että yhä radikaalimpaa terrorismia syntyy kuin mitä tänä päivänä asianlaita. Aina on siis ihmisiä, jotka ovat radikaalimpia kuin itse on. Ja aina löytyy ihmisiä, jotka katsovat, että pitäisi olla tiukempia, rajoittaa toimintaa enemmän ja niin pitäisi olla vielä pyhempi. Tämä on erittäin vaikea tie kulkea, mutta Ana on havainnut saman kuin minäkin olen havainnut. Hänenkin on käynyt Saudi-Arabiassa aiemmankin poliittisen elämän aikana usein otteeseen. Ja siellä kun puhuu naisten kanssa ja varsinkin bisnesnaisten ja poliittisten naisten kanssa, tapaa aivan uskomattomia henkilöitä. Ja nämä, nämä naiset ansaitsevat meidän tukemme, niin kuin nekin jotka haluavat, että Saudi-Arabia kehittyy oikeaan suuntaan. Ja lopuksi olkaamme rehellisiä. Lähitulevaisuudessa me ja vielä enemmän Yhdysvallat tarvitsevat, me tarvitsemme kumpikin öljyä tuolta maailman kolkalta. Joten suhteiden katkaiseminen siksi, että ihmisoikeustilanne on niin surkea, ei ole mikään vaihtoehto – Tämän suhteen kannattaa olla rehellinen, enkä ole edes varma, että tästä olisi mitään hyötyä maailman geopoliittisten suhteiden kannalta. On aivan totta, että alun perin islamilaiset tai muslimialoitteet, joita rahoitetaan Saudi-Arabiasta tai muista muslimiläisteistä käsin, ovat kasvattamassa vaikutusvaltaansa Afrikan suunnalla. En tätä pidä kovinkaan hyvänä kehityksenä. Ei moni, muista, muu, ei moni mukaan tätä pidä hyvänä kehityksenä, mutta kenties meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi jätämme näille niin suuren pelikentän Afrikan suunnalle. Miksi annamme heille niin monia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää tällaista toimintaa? Olen valmis tekemään yhteistyötä Anan kanssa. Voimme perustaa tekstin yhteisille huolenaiheillemme sen osalta, että Saudi-Arabiasta ei saa tulla mikään karikatyyri, mutta toisaalta emme saa olla tässä liian sinisilmäisiä myöskään. Kiitos siitä Rova Lohpiirel Piiler, mutta olisin muistuttaa että siitä, että meillä on vielä yksi aihe esityslistalla ennen kuin Albanian parlamentin puhemies tulee paikalle. Tiedän, tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen, mutta puhukaan hieman lyhyemmin, mikäli vain mahdollista like Kiitos. Haluaisin kiittää myös Anna Gomesia hyvästä luonnoksesta. Suositukset tai no, tarkistukset pikemminkin liittyvät ihmisoikeustyöhön. Lisäksi voidaan katsoa UPR, tätä Genevestä käsin tehtävää tarkistusjärjestelmää mielestäni on hyvä tapa katsoa, missä on tehty uudistuksia ja missä ei riittävästi olla tehty uudistuksia. Tässä viitattiin useisiin ihmisoikeusongelmiin tässä kertomuksessa. Ja minulla on muutamia pieniä tarkistuksia siten, että tilannetta voitaisiin kuvata tarkemmin, kun vaaditaan kuolemantuomion poistamista, lisä, niin teemme tarkistuksen, jossa lisäksi ehdotettiin oikeusjärjestelmän ö, uudistamista siten, että ruumillinen rangaistus poistettaisiin myös. Lisäksi tässä puhuttiin ihmisoikeusaktivistien ja järjestöjen toiminnasta. Meillä on muutamia tarkistuksia Tämä Mielestäni on tärkeää, että nämä voisivat saada työlupia ja he voisivat työskennellä asianmukaisella tavalla. Lisäksi teemme tarkistuksen siihen, että siihen asian, joka, johon rohkaistiin vierailuni aikana muutama viikko sitten, työministeriö rohkaisi tähän, rohkaistaisin siihen, että EU-diplomaatit pääsisivät vai, vankiloihin vierailemaan ja lisäksi että olisi mahdollista osallistua oikeudenkäynteihin. Tämä olisi, help, tämä olisi tärkeää ennen kaikkea, mitä tulee ihmisoikeusaktivisteihin ja muiden aktivisteihin oikeudenkäynteihin lisäksi siirtotyöläisten oikeudet aivan hiljattain tehtiin uudistuksia tästä kafala-järjestelmästä, jossa oli tämä työnantajan myöntämä oleskelulupa. Lisäksi negatiiviset seuraamukset, jotka koskevat tätä mieshuoltajuusjärjestelmää. Ja lisäksi haluaisimme rohkaista kohti parempaa koulutusta naisille. Tämä koskisi myös korkeakoulutusta. Lisäksi suraneuvoston neuvoston toimintaa pitää vahvistaa ja olisi hyvä, että olisi parlamentin välistä yhteistyötä meidän parlamentin ja suuran välillä. Lisäksi sosiaaliset verkostot ja olisi hyvä seurata sosiaalisten verkostojen ja median vapautta. Muutamat tarkistukset, jotka ovat tässä ihmisoikeusasian ulkopuolella. Anna nosti tämän esille oli, niin esiin nostettiin se, että olisi hyvä rohkaista Saudi-hallintoa seuraamaan Iranin kehitystä ennen kaikkea, mitä tulee tähän Iran asiaan. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Tänäk. Tämä on tietystikin hyvin herkkä asia. Olen samaa mieltä vihreän kollegani Anan kanssa. Jotkuthan vihreistä haluaisivat, että tukea Irania, mutta meidän pitäisi nyt noudattaa samoja kriteereitä aina, se kun on kyse ihmisoikeuksista ja vähemmistöjen sekä uskonnosta että muiden vähemmistöjen kohtelusta. Tämä on sisäsyntyinen ongelma, pitkä juurtunut ongelma. Saudi-Arabiassa on kyse pelkästään ihmisoikeuksista. On täysin selvää, että Saudi-Arabiassa on erittäin pitkälti sortoa harjoittava sosiaalinen järjestelmä, kun on kyse naisten oikeuksista ja muiden kuin muslimeiden oikeuksista, mutta tämä on ulkoisen valiokunnan mietintö. Meidän täytyy myöskin tunnustaa, että ulkopolitiikan kannalta katsottuna Saudi-Arabian kuningaskunna, äh, Saudi-Arabian kuning, kuningaskunta on ollut meidän liittolaisemme, varsinkin Iranin laajentamispyrkimyksiä vastustettaessa ja muutenkin Persianlahdella. saudi hallitus toisin kuin Israelin hallitus, jonka kanssa meillä on yleisesti hyvät suhteet, on toimittanut tervetulleeksi Geneve 2, jolla pyritään estämään Iranin ydinaseohjelman edistyminen. Katarilaisten tuki Syyrian jihadistiryhmille, Isselille al-Musralle – on yksi ongelma. Mutta onko teillä mitään näyttöä siitä, että Saudi-Arabian hallitus olisi suoraan tukenut al qaidaa ja sen järjestäjiä Syyriassa ja Malissa? Kuassan hallitus kiistää tämän ja on todettu, että Syyrian kansallisneuvostoa vain on tuettu, mutta on sanottu, että jotkut yksity- yksityiset lahjoittajat ovat toimineet myöskin ja Persian lahden neuvoston ohella on mennyt tukea maahan. Entä sitten Osama bin Laden? hän oli Saudi-Arabian kansalainen ja aina kritisoi ja hyökkäsi Saudi-Arabian hallitusta ja kuningasperhettä vastaan, ja kuningasperhe itsekin on kärsinyt al hyökkäyksistä, että tämä on hieman hämmentävää koko tämä tilanne. Ja sitten kaikki nämä salafistiryhmät ja niiden kytkökset al ja islamilaiseen toimintaan Maghribin maissa, al ja muihin. Kaikki nämä järjestöt toimivat nyt Afrikassa ja hyvin paljon on spekuloitu näiden taustatekijöiden osalta. Ja Muhabin, Muhabin antama rahoitus mosken rakentamiseksi Etiopian ja Bosnia-Herzegovinankin tilanne, sekin tapahtui radikalisoitumista perinteisesti maltilliset Albaniassa, Albanes-yhteisöt, Makedoniassa ovat nyt omaksuneet paljon kovempia, tiukempia näkemyksiä uskonnon ja kansallismielisyyden osalta, ja länsi palkanillakin on tätä huolestuttavaa ilmiötä tapahtunut. Kohdissa 16 ja 19 viitataan nollapeliin, peliin. Mitä tällä nyt oikeastaan tarkoitetaan? Zero sum game. Neuvosto ajalta tunne tämän käsitteen, mutta onko tämä niin hyödyllinen tässä? Tulen tekemään jotakin tarkistuksia IKR-ryhmän e nimissä, jotta voisimme hieman lieventää joitakin sanamuotoja. Ja haluaisin todeta, että pitäisi antaa kiitosta kuninkalle siitä, että edistystä on tapahtunut joissakin suhteissa, esimerkiksi mitä tulee tutkimukseen, kehitykseen, naisten oikeuteen tehdä loppututkinto yliopistossa ja niin poispäin. Ehkä Anna voisi että mitä hän tarkoittaa nollasumma pelillä ja mitä, mihin tämä logiikka pyrkii nyt Saudi Arabian yhteydessä. much, Mr. Tanok. Uh, now. Uh, Kiitos, herra Tanok. Nyt sitten voisin antaa puheenvuoron Saudi-Arabian lähettilälle, Faisal Tredille. Hän voi nyt puhua, mutta pyydän, että vain muutama minuutin käyttäisitte puheenaikaa. Morning to everybody. Kiitos Huomenta kaikille. Ensinnäkin kiittäisin Anna Gomesia ja hänen kollegansa Belvara. Toivottavasti onnistunut vierailu. Toivottavasti he kokevat vierailun onnistuneeksi kotimaahan niin Saudi-Arabian. Minulla on muutama minuutti aikaa. Se ei ole kovinkaan paljon, eikä välttämättä ole myöskään minun tehtävä kertoa Euroopan parlamentin Arvostetulle jäsenille siitä, mitä heidän tulisi tehdä. Haluan kuitenkin tuoda esille tiettyjä faktoja. Mä olen täällä kertomassa, että oman maani hallinto, Saudi-Arabian hallitus, kiinnittää erittäin paljon tärkeyttä Euroopan parlamentin työhön, ja me haluamme, että ö, suhteet Saudi-Arabian ja Euroopan unionin välillä ovat oikealla jäljellä ja että me, me kuulimme oikeaan suuntaan. Haluaisin Anagamiselle sanoa, että olemme kyllä aivan uudella vuosituhannella Saudi-Arabiassa. Meillä ei ole mitään keskiaikaisia järjestelakeja. Tämä ei ole kovinkaan ainakaan avuliasta tämä, tämä sanavaltio, joka on avulias meidän välimme parantamiseksi me pyrimme tekemään rauhaa ja vakautta ja työskentelemään kaikkien meidän yhteistyökumppaneiden hyväksi. Minun ei tule mainita enempää, mitä tulee kauppaan ja energiasektoriin. Ja viimeisten 20 vuoden aikana Eurooppa eurooppalaiset yritykset ovat saaneet yli 800 miljardin tai triljoonan dollarin välillä kaupallisia sopimuksia. Me olemme ö, maa, jota ö, johtavat katsovat kirkkaasti kohti tulevaisuutta. Me tiedämme, että tulevaisuus on nuorison käsissä. Me tiedämme, että koulutus, koulutus, koulutus on oikea resepti kehittymiselle. 55 vuotta sitten meillä ei ollut yhtään virallista koulussa, virallisesti koulussa käyvää naista. Nyt meillä on viisi ja puoli miljoonaa oppilasta, 50 prosenttia näistä on naisia. Meillä on 30 yliopistoa, meillä on melkeinpä 600 000 opiskelijaa. Yliopistossa 55 prosenttia näistä on naisia. Meillä on yli 150 000 opiskelijaa ulkomailla, joista yli 50 prosenttia on naisia. Meillä on asianajajia, tohtoreita. Ja tämä mies huoltajuusjärjestelmä. Minä olisin onnellinen, jos voisin selventää tätä asiaa, jos voisimme tavata tämän tilanteen ulkopuolella. On paljon muutoksia ja paljon uudistuksia, joita on viety läpi. Ambassador, as we are really... Kiitos lähettilänsä. Aika on todellakin loppumassa, joten kenties annan teille vain muuten yhden minuutin puheenvuoron Anna ja sitten siirrytään eteenpäin. Kiitos kaikille heidän puheenvuorostaan ja myöskin lähettelijälle kiitoksia, että ilomielin tulee käymään keskusteluita kaikkien kanssa jatkossakin mukaan luottuna lähettelän kanssa. Uskon todellakin, että keskinäinen vuorovaikutus voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Silloin voimme myöskin vaikuttaa toistamme näkemyksiin. Uskon, että parlamenttina meidän velvollisuutemme on toimia näin, käydä keskustelua Saudi-Arabian kanssa kieli, kielenkäytöstä, sanamuodoista. Kyllä minä sopii, että poistan sana keskiaikainen, mutta täytyy katsoa, että kansainvälisiä velvoitteita noudatetaan. Ja sitten Saudi-Arabian taloudellinen tulevaisuus ja suhde Eurooppaan ovat asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja kun on kyse aikarajoitteista tai tilarajoitteista, niin pyrimme ottamaan tämän kyllä huomioon tämän tekstin rajojen sisällä. En. 13. joulukuuta kello 12 on tarkistusten jättöaika ja siirrytään, siirrytään välittömästi eteenpäin. Minä pyysin tätä jatkettaisiin 6. tammikuuta. Sitä ei kyllä lue täällä minun papereissani. We are voting at the end of... Me äänestämme tammikuun lopussa. Me äänestämme helmikuun alussa, joten kyllä aikaa on. Okay, let's, let's discuss it. No hyvä, puhutaan tästä myöhemmin. Tällä hetkellä aikarajan 13. joulukuuta, mutta sihteeri tarkistaa, voidaanko tämä siirtää 6. tammikuuta. Seuraavaksi puhumme Pakistanin alueellisesta roolista ja poliittisesta suhteista EUn kanssa. puheenvuoron saa saman tien esittelijä herra Zala. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čas máme krátky, tak aj ja sa pokúsim Kratko. Kiitoksia. Aika on kovin vähän, joten puhun tässä aivan lyhyesti vain. Pakistan saattaa olla meidän silmissämme maa, joka on kovin kaukana, mutta maalla on kuitenkin erittäin tärkeä rooli oman alueensa kannalta katsottuna. Samanaikaisesti se on globaalisti katsottuna tärkeä toimija. Toiseksikin, toiseksi sekä taistelua terrorismia vastaan ja pitää yllä rauhaa alueella. Tietystikin sellaiset suhteet myöskin Intiaan, suhteellisen monimutkaiset suhteet. Jo kun tarkastellaan Pakistanin suhdetta NATOon, tämäkin on merkittävä seikka koko tuon maan osan kannalta. Pakistanu. Nämä kaikki tarkoittavat, sekä tarkoittavat sitä, että Pakistanilla on merkittävä asema ja Euroopan unionin täytyy ottaa selkeästi kantaa Pakistaniin myöskin geopoliittisesti katsottuna koko alueen merkityksen kannalta. Sitten toinen osa liittyy Pakistanin sisäiseen kehitykseen, kansallisiin kysymyksiin. Sen pitää vastata, tai se vastaa aika pitkälti Saudi-Arabian tilannetta – Eli yksinkertaistetusti tässä on feudaalisista suhteista ja ilmiöistä Pakistanissa. Siellä on demokraattisesti valittu hallitus. Siellä on ensimmäinen demokraattinen vallansiirto tapahtunut nyt Pakistanissa. Ja EUn pitää tukea näitä demokraattisia instituutioita – ja kyse on tietysti tämän tendenssin vahvistamisesta Pakistanissa. Kaikki tämä ei ole yksinkertaista. Pakistanissa on laajoja alueita, jotka eivät ole valtioalan alaisuudessa. Eikä tämä valta ja jako ole klassinen, kuten me sen ymmärrämme. Siellä on isäntäalueita, jossa on näitä kantarakenteita, niin sanottuja kanta-alueita. Ja meidän kannaltamme kyse on siitä, että Pakistanin valtion integriteettiä pitää tukea. No sitten neuvottelut Talibanien kanssa ovat arkaluotoinen kysymys. Taliban kysymyksen pitää puuttua Pakistanin alueella ja myöskin Afganistanin alueella. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä ja neuvotteluita tarvitaan, koska on erittäin tärkeää, että rauhanprosessi jatkuu ja samalla kyse on myöskin demokraattisesta kehityksestä ja että pelisäännöt ovat demokraattisia. Ja on tärkeää, että jännitteet tällä alueella vähenevät. Toisaalta pitää tukea neuvotteluita talibanien kanssa, mutta toisaalta ei pidä tinkiä demokraattisista periaatteista, ja se on nyt meidän ongelmamme. Ja sitten vielä strateginen ongelma kahdella tasolla – eli yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa, koska alueella on tärkeää, että me teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Ja samalla EUlla pitää olla omaa politiikkaa tämän alueen suhteen. Ja meidän pitää olla varsinainen kumppani Yhdysvalloille tällä alueella. Ja sitten vielä tässä mietinnössä on käsitelty tätä strategista kumppanuuskysymystä. Se pitää nyt määritellä uudelleen EUn kannalta. Meidän pitää käyttää näitä reaalivälineitä. Ja realistisesti katsottuna tämä käsite strateginen kumppanuus ei ole kovin realistinen, kun ajatellaan Pakistania. Ja se pitää määritellä uudelleen. Kiitos. For the... Kiitoksia. Ja ennen kuin Albanian parlamentin edustaja tulee, niin Gaaler saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia EPPn varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää Zalaa tästä mietinnöstä. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä hänen analyysistään ja hänen kuvauksistaan. Ja minunkin mielestäni on tärkeää, että EU kahdenvälisissä suhteissaan tähän maahan. Meidän täytyy muistaa, että siellä on 180 miljoonaa ihmistä, jotka ovat hyvin vaikassa tilanteessa. Siellä on atomiaseita, se on Afganistanin vieressä, ja siksi on tärkeää, että me toimimme tämän maan kanssa. Ja kolme asiaa on tärkeää. Ensinnäkin meidän pitää keskittyä kehitysyhteistyöhön, tai miten sitä kutsutaankin. Ja meidän pitää päättäväisesti keskittyä koulutukseen. Se on hyvin keskeistä, jotta nuoret saavat kunnollisen koulutuksen tässä maassa. Uskonnollisissa koulu, kouluissa varmasti ei pystytä saamaan valmiuksia 2000-luvulle. Ja taloudellista apua pitää antaa. GSP Plussahan vahvistetaan ensi viikolla. Ja mielestäni on tärkeää, että meidän täytyy auttaa työpaikkojen luomista alueella. Ja sitten meidän pitää edistää demokratiaa. Mehän olemme aloittaneet tämän, ei pelkästään vaalitarkkailun osalta. Itse olin jo kaksi kertaa Pakistanissa vaalitarkkailijana, mutta 2008 ja nyt myöskin meillä on jatkohankkeita. Ja siinä, niissä hyvin intensiivisesti työstetään sitä, että voidaan vahvistaa demokraattisia instituutioita. Joten ehkä tämä sanamuoto kohdassa 13 ei ole ihan oikein, koska mielestäni me toimimme jo näin. Eli englanniksi sanotaan katso, että Pakistanin demokraattinen siirtymä ja EUn mahdollisuudet toimia paremmin kahdenvälisissä suhteissa, mukaan lukien avunanto, Näinhän jo on. Yli 10 miljoonaa on yhdessä ohjelmassa. Meidän pitää ottaa esille, että näin on jo toimittu ja tätä tulee jatkaa. Ja muuten minulla ei oikeastaan ole mitään huomautettavaa. Eli kiitoksia ja tuen tätä mietintöä. Mihail, Kiitos Mihail. Sitten vielä pari minuuttia ennen Albania, eli Gomes vielä puolitoista minuuttia. Kiitos vierailin ihmisoikeuskomitean kanssa saudi Pakistanissa viime keväänä ja minä tulen tarkistuksissani keskittymään ihmisoikeuksiin ja Kievin kanssa matkalla keskityn nimenomaan näihin asioihin. Tämä on mielestäni juurikin sellainen maa, josta keskustelimme juuri äsken. Ihmisoikeusaktivistit ovat sanoneet, että kaikkein konservatiivisempien Saudi-Arabiasta tulevien islamisten suuntausten edustajilla on erittäin merkittävä vaikutus. Ja ei ainoastaan nämä näkemykset, vaan myös tämä raha on tärkeässä roolissa. On sitä mieltä, että GSP Plus, mikäli se liittyy selkeisiin esikuva-analyyseihin niin, ja, ja ihmisoikeusasioihin, niin silloin sitä voitaisiin sillä mielestäni kyseessä pitää mitata nimenomaan täytäntöönpanoa. Ja meidän pitää saada jotakin koskien miehittämättömiä aluksia. Tämä koskee Pakistania ja tämä koskee myös lännen uskottavuutta. On erittäin valitettava asia, että Yhdysvallat tällaisia aseita tai keinoja Pakistanissa käyttävät. Lisäksi pitää nostaa esille syrjintä, vähemmistöt, riskitilanteet, äh, uhan tai vaikassa tilanteessa olevat äh, lapset, shiat, kristityt. Tästä moni ei tiedä, mutta Pakistanin Pakistani rahoitti shiat aiemmin. No, en puhu enempää, etten loukkaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Neits vielä ihan lyhyesti. Maybe we... Niin ihan lyhyesti. Ehkä voitaisiin vielä viitata luonnonkatastrofeihin, joita Pakistanissa on tapahtunut, tulvat, maanjäristykset ja niin edelleen. Ja sadat tuhannet ihmiset joutuneet kärsimään tilanteesta. Ja sitten kaupan merkitys. Ja lopuksi, no tämä on laajempi kysymys, mutta otan sen vain lyhyesti esille. Meidän pitäisi miettiä, ovatko tämän tyyppiset suhteet yhdensuuntaisia, eli me olemme ne, jotka tekevät vaatimuksia ja odottavat asioita, ja annamme hyvin vähän vastineeksi. Kiitos. Kiitoksia. Määräaika tarkistusjättämiselle on 8. tammikuuta puolelta päivin. Ja tähän päättyy tämä kohta. Ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Our next point, uh... Seuraavana asiana estyslistalla on keskustelu herra Ilir Meitan kanssa. Hän on Al- Albanian parlamentin puhemies. Hän tulee kertomaan meille vaalien jälkeisestä tilanteesta ja maan lähestymisestä Euroopan unioniin. Pyydän nyt anteeksi puheenjohtaja Elmar Brokin puolesta. Hän joutui lähtemään puheenjohtajakonferenssiin, puheenjohtajakokoukseen, joten hän ei pääse paikalle tähän keskusteluun. Ilomielin toivotan tervetulleeksi nyt herra Metan tänne ulkoasioiden valiokunnan kokoukseen. Olkaa hyvä. Te voitte nyt kertoa meille teidän huomioistanne Albanian tilanteen osalta ja sen osalta, miten tilanne kehittyy. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, on suuri kunnia olla täällä valiokunnassa puhumassa tänään. Tämä on tärkeä hetki Albanialle ja sen, halu, sen Euroopan unionin liittymiselle prosessille. Haluan kiittää tuesta, jota Albania on vuosien aikana ja nautti edelleen Albaniassa tänään hyväksytty päätöslausema koskien Albania on osoitus siitä huomiosta, joka on osoitettu maallemme ja Länsi-Balkanin alueelle. Haluan kiittää Euroopan unionia realistisesta edistymiskertomuksesta ja siitä, että Albanialle olemme tämässä on myönnetty ehdokas status. Olemme Albanissa erittäin positiivisessa vaiheessa liikkeelle näissä liittymisneuvotteluissa tämän kampanjoinnin aikana, joka on nyt huipussaan, olemme onnistuneet löytämään kompromissin liittyen kolme tärkeän lainsäädäntö kohtaan. Ja näin ollen voidaankin sanoa, että tällä ehdokasvaltiostatuksella on ollut positiivinen vaikutus edelliset vaalit olivat vapaat ja reilut ja vallan siirto tapahtui eurooppalaisella ja demokraattisella tavalla, joka jälleen kerran on ollut, oli positiivinen hetki meidän poliittisessa historiassa. Uuden parlamentin muodostamisen jälkeen olemme aistineet uuden poliittisen ilmapiirin ja positiivisemman ilmapiirin kuin viime vuosina. Kaikkia tulee kiittää ja lisäksi on tärkeää osoittaa mikä tärkeä muutos voima laajentamisella on. Parlamentti toimii siten, että kaikki poliittiset ö, puolueet ovat ö, mukana. Oppositiolla on tärkeä rooli poliittisessa toiminnassa. Ö, se on edustettuna ulkomailla, sillä on tärkeä rooli ö, valiokunnissa. Uusi oppositio johtaa yhtä monta valiokuntaa ja sillä on ulkomailla yhtä suuri edustus kuin aiemmalla sosialistioppositiolla oli parlamentin puhemiehenä. Minulla on suuri ilo kertoa, että aloitettani tehtävät syyskuussa parlamentti on keskittynyt siihen, että tuo poliittinen yhteistyö on paljon laajempaa kuin aiemmin, ja viimeisten kolmen kuukauden aikana ollaan nähty parempi laatuisia keskusteluja hallituksen ja opposition välillä. Eurooppalainen integraatiotoiminta ja siihen liittyvät erilaiset toimet ovat olleet tapetilla parlamentissamme viime kuukausina. Euroopan integraatiovaliokunta ja tässä mukana olevat ministerit ovat olleet puheiden keskiössä. Toiminta, parlamentin toiminta on ollut kunnossa ja yhteis ymmärryksessä yksimielisesti äänestettiin tiettyjä asioita, jotka olivat komission vaatimuslistalla. Minä olen sitä mieltä, että Albania tarvitsee kestävän äh, asianmukaisen poliittisen keskustelun, jotta voidaan edetä meidän agendassa, johon liittyy eurooppalainen integraatio. Ja tämän avulla minä sitä mieltä, että opposition tulee voida ilmaista itseään siten, että se osallistuu demokraattiseen toimintaan parlamentissamme. Yhteistyö hallituksen ja oppos- opposition välillä on käsin kosketeltavaa. Kuukausi sitten äänestimme yksimielisesti korkeimman oikeuden puheenjohtajan paikasta, ja tämä osoittaa yhteistyökyvyn, joka vallitsee eri tahojen välillä. Viime kuussa nähtiin, kuinka ensimmäistä kertaa parlamentissa perustettiin naisparlamentaarikkojen allianssi ja sen johtajan äänestettiin edustaja. Ja Albania tulee hyväksymään Euroopan eurooppalaista integraatiota koskevan päätöslauseman siten, että me pyydämme kaikkia virasto ja ja panemaan täytäntöön eri komission suositukset. Ja lisäksi me tulemme pyytämään muita jäsenvaltioita äänestämään öö, ehdokasstatuksen puolesta. Parlamentti äänesti yksimielisesti myös päätöslauselmasta, joka koskee Albanian lasten oikeuksia. Tämä oli seurausta kahden valiokunnan työstä ja puolueiden yhteistyöstä ja keskusteluista ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa tämän parlamentaarisen istunnon aikana, niin istuntokauden aikana ei ole koskaan jouduttu keskeyttämään istuntoja, ja minä olen katsomaan, että on, toimimme onnistuneesti jatkossakin. Poliittinen, poliittisen dialogin on oltava sellaista, että voimme jatkaa merkittäviä tarvittavia oikeudellisia, alueellisia ja hallinnollisia uudistuksia. Me tulemme keskittymään ja olemme erittäin sitoutuneita näihin uudistuksiin. Edistymiskertomuksen jälkeen parlamentti aloitti välittömästi laatimaan toimintasuunnitelmaa, joka kiinnittää ja siten, että kaikkien suosituksen kiinnitetään huomiota asianmukaisella ja ajankohtaisella tavalla. Näin toimimme läpinäkyvästi ja vakuuttavalla tavalla. Kuten myös tiedätte, olemme aloittaneet uudenlaisen yhteistyön oikeusasiamiehen kanssa ja olemme julkisesti ilmoittaneet, että tämän tärkeän instituution päätökset ja suositukset otetaan huomioon silloin, kun laaditaan lakia ja äänestetään tärkeistä laista. Muut sosiaaliset, sosiaaliasioiden suhteen oikeusasiamiehen toimisto on nostanut esille romani kansan osan oikeudet ja olemme ottaneet tämän huomioon meidän ihmisoikeustyöskentelyssämme. Nuoriso, hyvinvointi ja sosiaaliministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että autettaisiin asumisasiassa siten, että voidaan myöntää yhteiskunnallisia tukia ja taata heille riittävä paikka terveydenhuollossa ja koulutuksessa. tulemme jatkamaan yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kanssa siten, että ne saavat sen roolin ja parlamentin tuen heiltä, kuten perustuslaissa on määrätty. Lisäksi, mitä tulee, me tulemme kiinnittämään jatkossakin huomiota ihmisoikeuksiin ja sosiaalisen kohesion me haluaisimme nähdä, että eri ryhmien välillä tehtävän yhteistyön avulla me tulemme toimimaan vastuullisesti ja kaikki meidän elimet tulevat myös toimimaan vastuullisesti. Meidän tulee ylläpitää positiivista momentumia ja olen tyytyväinen, että 29. lokakuuta parlamentin ja assosiaatio ja Äh, vakaus, äh, ja äh, johti konkreettisiin toimiin ja lisäksi löysimme yhteisiä tulevia askeleita, mitä olla. Tiranassa komissaari Fyle ja meidän pääministerimme saavat pääsevät siitä, että toimet ovat asianmukaisia ja me emme tule menettämään niitä edistysaskeleita, joita komission kertomuksessa on noussut esille. Albanian parlamentti on valmis viemään läpi uudistuksia, jotta nämä suositukset viedään läpi siten, että jäsenvaltiot ovat vakuuttuneita siitä, että Albania on uskottava sen ja kestävä sen toiminnassaan, jotta se kulkee kohti Eurooppaa. Me ö, emme saa kaikkia aikaiseksi kolmessa kuukaudessa, mutta oikeusvaltioperiaate on vahvistunut viimeisen kolmen kuukauden aikana muun muassa korruption järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Me olemme jo laatimassa korruption vastaista suunnitelmaa ja parlamentissa neuvotellaan korruption vastaista pakettia. Tässä pyritään kiinnittämään huomiota varojen järjestämiseen, joka ei aiemmin ole ollut tavoitteena. Me tulemme katsomaan, että kaikki teidän EUn ja jäsenvaltioiden tuella. Oikeusministeri on aloittanut toimia konvirusista toimista tuomareita kohtaan, jotka estävät oikeuden kunnollisen toiminnan. Lisäksi hallitus on kiinnittänyt huomiota luvattomaan rakentamiseen muun muassa, ja lain täytäntöönpanoon on kiinnitetty tämän asian suhteen erittäin paljon huomiota. Sisä, aseenministeriö, syyttäjän toimisto ja muut tahot ovat aloittaneet yhteistyön, jota voidaan tästä kaiken muotoista rikollisuutta vastaan. Lisäksi joita huomiota on kiinnitetty erittäin paljon valtioisen poliisin toimintaan. Me olemme aloittaneet, tulemme tulevina päivinä allekirjoittavan yhteistyösopimuksen Europolin kanssa. Tämä auttaa yhteistyö meidän virastojen ja eurooppalaisten sisarryhmien kanssa taistelussa rikollisuutta vastaan. Lisäksi, kuten olette tunnistaneet, me olemme ylpeitä siitä, että meillä on ollut perinteisen vahva ja rakentava yhteistyö Kosovossa asuvien albanien kanssa. Uskon, että hyvin voivassa, vakaassa seudussa, seutu, seudulla kansalaisilla on hyvä olla. Minä emme koe, että status on loppu Albanian eurooppalaiselle integraatiolle. Me koemme, että se on ainoastaan selvä askel. Minä uskon, että meidän tulee jatkaa uudistuksia me koemme, että tämä on merkipaalu, joka avaa uuden jakson eri vastuita meille. Haluan korostaa, että tämä on erittäin tärkeä meille. Huolimatta neuvoston päätöksestä joulukuussa me olemme vakuutamme, että me tulemme jatkamaan sillä polulla, jolla me olemme. Tiedämme erittäin hyvin, että uudistukset eivät ole täällä Euroopan takia, vaan ne ovat palvelemassa meidän kansalaisia. Me uskomme, että erässtatuksen myöntäminen olisi erittäin hyvä rohkaisu meille jatkaa kulkemallamme tielle. Kiitos tästä mahdollisuudesta jakaa ajatuksia teidän kanssanne. Olen avoinna kysymyksille ja kommenteille. Mr. Meta for... Kiitos paljon herra Meta tästä teidän erittäin myönteisestä tilannekatsauksesta sen kehityksen osalta, jota teidän maassanne on tapahtunut viime aikoina. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Ensimmäisenä Puheenvuoron saa herra Kukan, joka on myöskin Albanin valtuuskunnan puheenjohtaja. Welcome, Mr. Speaker. Kiitoksia, herra puhemies. On hienoa nähdä teidät vaihteeksi täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa. Tämä oli hieno puhe. Minun on vaikea löytää sitä mitään vikaa. Te lähetitte kaikki oikeat poliittiset viestit tässä puheessa ja haluaisin rohkaista teitä jatkamaan tähän suuntaan, josta puhuitte alustuksessanne. Kaikki täällä arvostavat uutta poliittista myönteistä ilmapiiriä maassanne. Ensinnäkin oli vaalit ja entinen hallitus hyväksyi tappionsa – ja valta siirtyi rauhanomaisesti uudelle hallitukselle. Ja nyt on otettu ensimmäisiä askelia, eli parlamentti tekee normaalisti työtä. Näinhän ei aina ole ollut Albaniassa, kuten me kaikki tiedämme. Olisi väärin sanoa, kuka on vaikuttanut eniten tähän uuteen myönteiseen tilanteeseen, mutta pyydämme, että te jatkatte. Meidän pitää olla yhä enemmän vakuuttuneita ja meidän täytyy tulevaisuudessa saada selkeää näyttöä siitä, että tilanne todellakin on tämä. Sitä tulee vahvistaa ja edistää. Ja olen samaa mieltä siitä, että ette pysty tekemään nyt parissa kuukaudessa ihmeitä, mutta enkä usko, että olisi realistista vaatia ihmeitä. Mutta joskus voi osoittaa, että että on uudenlainen tendenssi ja että asioita voidaan rakentaa tälle uudelle myönteiselle tilanteelle. Minulla on kädessäni Albanian parlamentin päätöslauselma, joka hyväksyttiin 27. marraskuuta. Se on erittäin hyvä, niin kuin puheennekin integraatiokysymyksiä on käsitelty erittäin myönteisesti ja läpikotaisesti. Te olette ottaneet esiin kaikki asiat, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon, että integraatio voi edistyä. En tiedä, onko tämä tieto oikea, mutta käsittääkseni kyseessä on päätöslauselma, jossa mukana olivat hallituspuolueet ja myöskin oppositio. Eli oppositio oli rakentavassa roolissa, kun tämä päätöslausuma hyväksyttiin. Eli tämäkin osoittaa, että tilanne on muuttumassa ja asiat etenevät, luojan kiitos. Ja kun sanomme teille, että teidän tulisi edetä ja osoittaa meille uusia todisteita, No ehkä kaikki mepit täällä parlamentissa eivät ole kanssani siis samaa mieltä, mutta minä uskon teitä. En ole mitenkään yllättömän optimistisen, mutta uskon, että te henkilökohtaisesti voitte olla hyvin myönteisessä roolissa integraatiokysymyksissä. Olette tehnyt näin aikaisemminkin ja kannustan teitä jatkamaan näin tulevaisuudessakin. Mutta on joitain maita, jotka sanovat, että Albaniasta tulee liikaa turvapaikanhakijoita. No tietysti kun visavapaus otettiin käyttöön, se piti ehkä paikkansa. Ja nämä maat ehkä haluavat tarttua kaikkiin kielteisiin asioihin saadakseen ääniä ennen Eurooppa-vaaleja. Tämä nyt erikoinen hetki, ja tämä täytyy pitää mielessä, eikä heille pitää, pidä antaa mitään lisäammuksia. Eli tämän halusin teille sanoa. Kiitos. Kiitos paljon Eduard tästä erittäin myönteisestä ja Albanian kannustavasta puheenvuorosta. Seuraavaksi Albanian asioiden pysyvä esittelijä, edustaja Vuljanic, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hienoa nähdä teidät täällä tänään, arvon puhemies. Varsinkin nyt kun myönteistä kehitystä on tapahtunut. Albania koskeva päätösauselma on erittäin myönteinen äänensävyltään. Se hyväksyttiin juuri tänä aamuna miltä ei yksimielisesti muutama tyhjä ääni, mutta kaikki muut olivat tämän tekstin puolella. Ensi viikolla päätöslauselma viedään sitten täysistuntoon äänestettäväksi. Me halusimme tämän varmistaa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että parlamentissa on selkeä näkemys tämän asian osalta. Ja parlamentin täytyy selkeästi ottaa kantaa. Ennen kuin neuvosto loppuun lopuksi sanoo painavan sanansa. Mitä neuvoston puolella tapahtuu, sitä ei tiedä vielä kukaan diplomaattipiireissä on esitetty arvailuja tämän osalta, mutta uskon, että parlamentin viesti ennättää vielä neuvoston tietoisuuteen ja neuvosto tulee sitten toivottavasti olemaan teidän maanne kannalta puoltavalla kannalla. En ole varma, että kaikki näkevät Albaniassa uusia asioita, uusia tapoja – suhtautua kysymyksiin. Ja sanan kompromissin merkitys. Kun ensimmäistä kertaa tapasimme, puhumme konsensuksesta. Tatusin silloin, että konsensus on väärä sana, koska se liittyy tiettyjä konnotaatioita, varsinkin niiden keskuudessa, kuten minä, jotka elivät sosialistisissa maissa eri tavalla ajattelevat ihmiset pyrkivät löytämään ratkaisun, se kompromissia. Te ilmeisestikin olette nyt onnistumassa tässä. Parlamentin oppositio tukee teitä, ja tämä on asia, jota kaikki pidät suuressa arvostuksessa. Tietystikin edessä on vielä monia haasteita, jotka ovat helppoja. Korruptio, organisoitunut rikollisuus, köyhyys, hallinnon rakentaminen ja niin poispäin. Minä ei kuitenkaan ole minkäänlaista epäilystä sen suhteen, etteivätkö albaanialaiset voisi ratkaista näitä ongelmia. Suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Tiedän, että muutamassa kuukaudessa ei voida saada aikaan ihmeitä. Ei hihasta ravistamalla löydy mitään ratkaisuja, mutta Yksi ihme oikeastaan on jo tapahtunut. Tiranan kadulla osoitettiin mieltä Syyrian kemiallisia aseita vastaan, ja kansalaiset kuulivat, mitä hallitus kuunteli, mitä kansalaiset halusivat sanoa. Tämä oli uusi asia, uusi tapa suhtautua asioihin. Maassa on tapahtunut hyvin paljon. Me olemme pyrkineet auttamaan niin pitkälti teitä kuin vain voin, olemme voineet. Uskon, että asiat menevät hyvään suuntaan. Nyt ollaan oikeilla jäljillä. Ja jatkossakin näin on, sikäli mikäli kaikki kantavat nyt kortensa kekoon. Kiitos paljon. Sure. Kiitoksia paljon. Sitten edustaja Rucek. Thank you. Let me... Kiitoksia. Tervetuloa, herra puhemies. Ja haluaisin jatkaa yhtä myönteisesti. Te puhuitte tuesta ja kuten näette päätösasemastamme ja erityisesti äänestyksestä, niin kyllä teille on tukea. Ja jos Albania jatkaa tällä tavalla, niin voin taata, että he saavat tukea, eivät pelkästään minun ryhmältäni, sosiaalistilta ja demokraatilta, vaan myöskin muilta poliittisilta ryhmiltä. Te mainitsitte tämän osallistavuuden, ja se on hyvin tärkeä sana osallistavuus parlamentissa, eli että hallitus ja oppositio tekevät yhteistyötä. Me lähetimme tämän viestin ennen vaaleja ja nyt vaalien jälkeen. Riippumatta siitä, kuka on hallituksessa, kuka oppositiossa, niin tarpeen on tämä osallistavuus ja yhteistyö. Mutta tärkeää on myöskin, että kansalaisyhteiskunta osallistetaan ja että kansalaiset saadaan mukaan. Kansahan valitsee parlamentin. Se edustaa yhteiskunnallisia etuja, kansalaisten kantoja, joten on hyvä, että te kuuntelee ainoastaan poliittisia puolueita, vaan myöskin kansalaisyhteiskuntaa. Ja tässä mielessä, kun ajatellaan hallituksen reagointia mielenosoituksiin, niin mitään ihmeitä ei voi odottaa, mutta tämä nyt osoittaa, että on enemmän kypsyyttä yhteiskunnassa ja myöskin poliitikkojen piirissä. Eli tämä on hyvä uutinen. Yhteistyötä tarvitaan. Te puhuitte päätöslauselmasta. Haluaisin onnitella teitä. Päätöslauselmassa on todettu, että te tiedätte, mitä pitää tehdä ja että läksyt, läksyt on tehtävä hallintoa pitää uudistaa, oikeusjärjestelmää, korruptiota pitää kitkeä, järjestäytynyt rikollisuus. On tärkeää, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota ei pelkästään liittymisprosessin kannalta, vaan myöskin kun ajatellaan Albanian valtion toimintaa ja taloutta. Eli neuvoni olisi, että keskitytään tietysti talouteen. Albania on oikealla tiellä siellä on paljon mahdollisuuksia. Uskon, että tartutte tähän mahdollisuuteen ja kehitätte talouttanne myöskin eteenpäin. Tässä on myöskin mahdollisuus teidän maallenne ja teille parlamentin puhemiehenä, eli alueellinen yhteistyö. Jos tarkastelemme tätä aluetta, niin siellä on muitakin myönteisiä viestejä. Montenegro neuvottelee, Serbia aloittaa pian neuvottelut, Belgradin ja Pristinan välillä on vilkasta vuoropuhelua. Kosovossa oli nyt tois, toinen vaalikierros viikonloppuna. Eli nyt on hyvä tilaisuus edistää alueellista yhteistyötä. Ja ehkä parlamentin puhemiehenä te voisitte olla myönteisessä roolissa tässä asiassa. Ja me täällä Euroopan parlamentissa autamme teitä tässä prosessissa. Ja tietysti haluamme, että Albania saa ehdokasstatuksen. Työ ei tietenkään pääty siihen ja toistamme saman kansallisissa parlamenteissa. Eli työ ei pääty tähän, vaan se vasta alkaa tästä, ja jos ongelmia on tai vaikeuksia, jotka edellyttävät parannuksia ja uudistuksia, niin me tiedämme sen, te tiedätte sen, ja se voidaan sitten hoitaa neuvotteluiden kautta. Eli tämä on meidän viestimme, mitä nopeammin tämä saadaan käyntiin, sitä nopeammin neuvottelut saadaan aloitetuksia, sitä parempi. On. Kiitoksia viimeisenä edustaja Kacin. Mr. Speaker. Kiitos. Aron puhemies, hyvä lähettiläs. Olen iloinen, että olette täällä uudestaan uudessa tehtävässä. Puhemies on kuitenkin tärkeä rooli, valtion toiseksi tärkein rooli, korkea rooli. Tiedän, että tiedätte, että ja katsojan roolin te tulette olemaan pelaaja, ja Albanian yhteiskuntaan tarvitaan nimenomaan pelaajia. Demokratisoituminen on tarpeen, ja tässä tilanteessa pitää parantaa parlamentin roolia. Me haluaisimme myös parantaa Euroopan parlamentin roolia siten, että Euroopan elimet olisivat tehokkaampia ja lähempänä kansalaisia. Samalla minä uskon, että te puhemiehenä ja teidän edustaman elimen rooli on erittäin tärkeä, jotta ihmiset ymmärtävät, miten ja miksi tietoja sitä tulee tehdä. Sisään mukanottaminen alkaa parlamentista. Tulee kantaa vastuu, ei pidä ainoastaan vastustaa ja tehdä ääntä. Albaania pitkän aikaa oli matkalla, me olimme kärsällisiä, me odotimme ja nyt te olette täällä. Uskon, että jatkatte ja teette kaikkenne ja tulette myös tekemään kaiken, mitä täällä esille nostitte. Minä olen varma, että tai minä koen, että tämä oli tasapainoinen puhe ja se oli todellakin valsamia haavoille. Minä koen, että puhemiehenä teidän tulee viedä läpi näitä teidän maanne positiivisia kehitysaskelia. Niitä pitää viedä myös seudun muihin maihin. Tämän tulee toimia herätyskellona, ainakin herätyskellona Makedonialle. Makedoniassa on suuri albanialainen vähemmistö. Heidän tulee olla rakentavia pelaajia myös. Puhun nyt Makedonian demokratisoitumisesta. En puhu liittymisestä ilman, että valtion demokratisoiminen muuttuu positiivisempaan suuntaan, niin tässä ei tapahdu läpimurtoa, mitä tulee Makedonian statukseen. Meidän tulee viedä heidät pois historiasta nykyaikaan ja uskon, että myös te voitte olla erittäin hyvä silta auttamassa heitä, jotta he auttavat itseään parhaalla mahdollisella tavalla. Me koemme, että Albania on hyvin rakentava pelaaja. Meillä on tällä hetkellä erittäin aktiivinen kolmio Belgrad, Podgorica ja Tirana. Me haluaisimme, että Tirana on ikään kuin tällainen positiivinen maanjärjestys alueella. Ja olen tyytyväinen, että olette täällä ja pyydän, että tulette tänne useammin. Se on hedelmällistä ei ainoastaan teille, vaan vierailun ne ovat hedelmällisiä myös meille valiokuntana ja myös meidän toimielimille. Kiitos paljon. Uh, now, Mr. Speaker, you have... Kiitoksia. Nyt uh, arvon puhemies, teillä on tilaisuus käyttää koko jäljellä oleva puhe, eli kokonaisesti viisi minuuttinen, niin kun kokous päätti, Olkaa hyvä. Tuo. Kiitos. Haluan kiittää teitä kaikkia. Herra Kukkania, Vuljania, Rucekia ja herra Katsinia. Kiitos kaikille kommenteista ja huomautuksista ja niistä tuen ilmauksista, jotka kohdistitte Almaania ja sen Euroopan integraatiota kohtaan. Te olette aktiivisesti myöskin tukeneet sitä päätösasemaa, jonka ulkoasian valiokunta juuri hyväksyi. Kiitos siitä. Niin ikään. Aiemmin te osoititte enemmänkin kritiikkiä, koska silloin meillä oli enemmän ongelmia. Ja nyt äh, olette paljon myönteisempiä Albanian suhteen, koska maa on saanut aikaan myönteisiä tuloksia viime kuukausina. Haluaisin painottaa esimerkiksi sitä, että edellinen päätösauselma, jonka parlamenttimme yksimielisesti hyväksyi, oli opposition alulle panema, ja se oli erittäin myönteinen, joten oppositio toimii erittäin aktiivisesti tällä tavalla ja puoluerajat ylittävä yhteistyö on ollut erittäin kourin tuntuvaa monissa yhteyksissä. Nyt en halua toistaa tätä kaikkea. Tämä osoittaa, että Eurooppa-integraatio on kansallinen tavoite, kaikkien puolueiden yhteinen tavoite. Viime vaalien, vaalien yhteydessä Albanian kansalaiset, kuten hyvin tiedätte, äänesti vastuuntuntoisemmin kuin aiemmin. Ja äänestäjät hyvä, hylkäsivät kaikki kansallismieliset vaihtoehdot ja äänestivät sen sijaan sellaisten puolueiden puolesta, jotka tukivat maan pyrkimistä kohti Eurooppaa. Meillä on ongelmamme, ja kuten te mainitsette, me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. On pistänyt merkille ongelmat ja olemme ryhtyneet niihin puuttumaan kahdenvälisenkin yhteistyön kautta ja myöskin monenvälisen yhteistyön avulla. Haluamme innokkaasti joka ikinen päivä tehdä työtä ja tehdä parannuksia. Ei pelkästään siihen saakka, kunnes päätös tullaan tekemään neuvoston puolella, huolimatta siitä, minkä päätöksen neuvosto tekee tämän jäsenvaltioiden päätettävissä, mutta tämän jälkeenkin joka päivä ponnistelemme yhä enemmän, koska tämä on meidän vastuunamme. Meillä on vastuu kansalaisiamme kohtaan ennen muuta. Ja me tulemme jatkamaan tällä oikealla tiellä. Tulemme edelleenkin pitämään kiinni näistä viidestä prioriteetista ja suosituksista ja tekemään työtä niiden toteuttamiseksi. Kävi myöskin korkean tason vuoropuhelua komission ja Albanian välillä. Vuoropuhelu tulee jatkumaan, jotta saamme edistystä aikaan ja saamme taattua sen, että jatkuvuus on taattu tässä prosessissa. Niin ikään haluan todeta, että laajentumisprosessin mukanaan tuomatta muutokset auttavat meitä paremmin toimimaan keskenämme myöskin Albanian ja Makedonian ja myöskin ja yhteistyössä Kosovon ja muiden lähialueen maiden kanssa mukaan luottuna Bosnia-Herzegovina. Jatkamme myöskin tuolla saralla työtämme. Albania tulee jatkossakin toimimaan yhä aktiivisemmin lähialueella Serbiparlamentin puhemiehen tapasin parisen kuukautta sitten Serbian puolella. On parlamentissa ensimmäistä kertaa perustettu parlamentin sisälle Albanian ystävät ryhmä. Toimimme tässä vastavuoroisesti pikapuolen pääministeri Rama on ilmaissut halunsa vierailla Belgradissa, jotta yhteistyötä voitaisiin vahvistaa tälläkin tavalla. Albania tukee hyvin voimakkaasti vuoropuhelua Kosovan ja Serbian välillä, koska tämä on erittäin tärkeä asia, mikäli halutaan parantaa koko tuon alueen ulkoista imagoa Euroopan unionin silmissä ja ulkomaisten sijoittajien silmissä, koska on erittäin tärkeää, että voidaan täysin muuttaa se imago, joka alueella on. Muutosta tässä on hyvinkin paljon tapahtunut suhteessa menneisyyteen, mutta hyvin paljon tätä julkisuuskuvaa täytyy parantaa. Tieteen ongelmien osalta, jotka kaikki tunnemme. Teemme yhteistyötä alueen kaikkien maiden kanssa, jotta voimme taistella järjestäytyntä rikollisuutta vastaan ja kaiken tyyppistä salakuljetusta ja laitonta kauppaa vastaan. Olemme tietoisia siitä, että luomalla myönteisen kuvan alueesta – Tämä ei pelkästään auta meitä liittymään Euroopan unionin, vaan tämä myös kannustaa sijoittajia sijoittamaan koko tuohon alueeseen tulevaisuudessa enemmän ja enemmän. Tämä on tärkeää meidän maidemme taloudellisen kehityksen ja työllisyyden kannalta ja myöskin elintason kannalta. Tulemme jatkamaan tuohon suuntaan. Voin vakuuttaa, että me tulemme tekemään kaikkemme ja tulemme tekemään erittäin läheistä yhteistyötä teidän kanssanne sen varmistamiseksi, että tähän myönteiseen suuntaan päästään edelleenkin nyt kun vuoden 2013 kesäkuun vaalit saavat myönteistä kehitystä. Tätä kehitystä halutaan jatkaa. Samalla tiellä jatkamme suositukset ja prioriteetit, jotka on asetettu, ovat meidänkin ohjenuoranamme. Tämä osoittaa, että Eurooppaan lähentyminen on kansallinen prioriteetti koko maani kannalta. Ilolla teemme yhteistyötä kanssa jatkossakin. Uh, Kiitos. Kuten näette, teillä on täällä vain ystäviä. Ja haluamme antaa teille tämän neuvon, kuten kollegatkin totesivat. Eli tämä myönteinen poliittinen kehitys, sen tulee jatkua ja pitää jatkaa tätä rakentavaa poliittista yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Ja toivotamme teille kaikille parasta ja Albanialle myös. Ja kiitos, että olitte paikalla. Eli tässä oli esityslistan viimeinen kohta. Ja hyvää ruokahalua.